Mes chers collègues, bonjour. Veuillez prendre... Hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. <laughs> bon, j'espère que vous allez bien. Allez, nous allons ouvrir notre euh, commission. No niin. Aloitamme valiokuntamme kokouksen puheenjohtajan ilmoitukselle, eli koordinaattoreiden päätökset eilispäivältä. Kopiot on teille jaettu. Jos mitään vastalauseita ei ole kello 12.30 mennessä, niin koordinaattoreiden päätöksiä pidetään hyväksyttyinä. Ja siirrymmekin saman pian tässä äänestyssessiomme. Avaan äänestystestauksen. Katsotaan, onko täällä minkä verran väkeä paikalla. Eli koeäänestys. Oletteko hyvällä tuulella kyllä vai ei? Alors, on va voir qui sont de bonne humeur. Katsotaanpa, ketkä olivat hyvällä tuulella. Minä itse ainakin olen. Minä painoin. Minä en äänestänyt nyt, koska vihreitä on täällä paljon paikalla. Ihan normaalia. Katsotaanpa, onko valiokunta hyvällä tulla tänä aamuna. Kolme on vain happamalla naamalla. Allez, on recommence pour un recall vote pour M. Teninska. Ja Teninska aloitetaan nimenhuuto äänestyksellä. No niin. Aloitetaan. Kohesiopolitiikka ja temaattiset tavoitteet, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulujen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista. Aloitamme herra Slotovskin mietinnöstä, lausunnosta. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- ö, kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää Tästä ei tullut oikein selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 34 hylättiin. Jatkamme eteenpäin kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyt. Tarkistus 44b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa tämän, selvä. Äänestys alkaa tarkistuksesta 44b. Äänestys päättyy. 44b on hyväksytty. Luottakaa minuun. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Herra Finn Vantykamp, mitä te teette nyt? Eero Marinesku, te kyllä hämäätte ihan kaikkia. Aloitetaanpa nyt tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. Ah, saman tien loppuäänestys. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. 35 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Herra Slotowski, onnittelut. Äh, Lausuntomme on hyväksytty. Jatketaanpa eteenpäin. Seuraavaksi äänestämme kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa. Esittelijänä Markus Piper. Aloittakaamme. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta. Ah, tämä raukeaa, sanoi puheenjohtaja. 74 hyväksyttiin automaattisesti, joten 86 raukeaa. Sitten kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ah, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 102 on hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 106. 107 korjaa puheenjohtaja. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näytti hylätyltä. Haluatteko tarkistaa? No niin, tarkistetaan koneellisesti. 107 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 107 on hylätty. Tarkistus 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on, no enpä tiedäkään, avataan äänestys. Ei tullut oikein selväksi. Äänestys päättyy. Tarkistus 109. Äänestys siis päättyi. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus, kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 183 puolesta. Vastaan. tyhjää Hylätty. Tarkistus 184. Raukeaa. Samoin 185. Kompromissi 9 äänet puolesta. Vastaan. tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 170 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi. Anteeksi. Tarkistus Ekon 21 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 179 raukea. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 186 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mm-hmm. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 191 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 31 ja 32 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 239 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 240 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kolme identtistä tarkistusta 241, 242 ja 243. Nämä raukeavat. Tarkistus 244 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 244. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No luottakaa vaan on no, hyvät ihmiset. Jatketaan eteenpäin. 244 hylättiin siis tarkistus 245 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No tämä hylättiin. No onneksi olette täällä tarkkoina. Jatketaan. Tarkistus 246 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme seuraavaa, 247, 248, 249 raukeavat. Eli jatkamme Ekon 33 puolesta vastaan. Tyhjä. No ei tullut selväksi oikein. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Ekon 33. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli nostakaapa kunnolla käsiä ylös. Seuraavat kolme, 250, 51 ja 252, raukeavat. Eli siirrymme tarkistukseen 253, Ekon 34 ja 262 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää No ei tullut selväksi tämäkään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta hyväksytty. Jatkamme ja äänestämme kaksisataakuusikymmentäkolme puolesta 263 puolesta. YK 34 hyväksytti, joten tämä raukeaa. Eli 254 seuraavaksi. Tarkistus 254 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavat raukeavat. 265 seuraavaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 285 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 289 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavat kolme tarkistusta 290-292 raukeavat. Siirrymme tarkistukseen 29. 3 ja 294, ne ovat identtisiä äänestämme niistä yhdessä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 295. Haluatteko tarkistaa edelliset 293, 294? No, Äänestys alkaa näistä kahdesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 295 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 296, 297 ja 298 raukeavat. Seuraavaksi tarkistus 15 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 299. Raukea. Seuraavaksi tarkistus 300. Yhtä lailla raukea. Näin ollen tarkistus 301 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 84. Kahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksesta 84. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahde, äh, 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut oikein selväksi, kun kädet eivät nousseet. Herra Piper. No, no, l'amendement 17. Siis tarkistus 17. Äänestimme 18, mutta sanottiin 17. Set. Ei vaan äänestämme tarkistuksesta 17. Aloitetaan uudestaan tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ekon yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 on vedetty pois. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ekon 9 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 52 on vedetty pois. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tästä ei tullut selvyyttä. Tarkistetaan. Koneellisesti äänestys alkaa tarkistuksesta 53. Äänestys päättyy. Tämä tarkistus. Niin, tämä ei todellakaan ollut ihan selkeä. Hylätty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Ekon 13 puolesta. Vastaan. tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 56 raukeaa. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Tarkistus 72 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistukset 73. 75, 79, 91, 81, 87 raukeavat. Siirrymme tarkistukseen 77 puolesta vastaan. Tyhjää. No ei tullut selväksi. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 77 on hyväksytty. 76 raukea Tarkistus 80 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 61 raukeaa. Tarkistus 88. Tässä Vastustaako joku kahdessa äänestämästä? Äänestämme ensimmäisestä osasta ensin äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme mietinnöstä kokonaisuudessaan. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 9 vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Markus Piiperin mietintö on hyväksytty. Alors maintenant ne partez pas tout de suite, monsieur. Älkääpä lähtekö karkuun saman tien, herra Van den Kamp. Me äänestämme nyt vielä neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Äänestys on avoinna. Ruvata te ette ole äänestänyt. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. Hyvin. Tämä meni läpi 34 puolesta 5 vastaan ja ei tyhjiä ääniä. Eli neuvottelun mandaatti on hyväksytty. Hyvä. Siirrymme kohtaan kymmenen esityslistallamme. Palaamme liikkuvuuspakettiin verojen ja maksujen kantamiseen ajoneuvolta. Esittelijämme Revo Dallon ja Salini. Ja ne, jotka poistuvat salista, voisivat tehdä sen hiljaisuuden vallitessa. Um.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 chers collègues, nous allons continuer. Hyvät kollegat, jatkamme eteenpäin työtämme. Eli aivan uuteen keskusteluun menemme, ja sekin on erittäin tärkeää. Tässä on kysymys ensimmäisestä likuuspaketista kokonaisuudessaan. Tähän on tehty 2039 tarkistusta Eli tämä osoittaa, miten valtaisa, valtaisaa kiinnostusta valiokuntamme on osoittanut tätä kohtaan. Esittelijä ja varjoesittelijä ovat todella rankasti tehneet työtä, jotta on päästy kompromissitarkistuksiin ennen äänestystä tai täytyy tehdä kovasti töitä, jotta päästään kompromissiin ennen 29. toukokuuta tehtä, pidettävää äänestystä. No tästä ei tule mitenkään helva, helppoa, mutta varmasti tällaista kollektiivista älykkyyttä, kun käytetään, niin päästään tavoitteeseen. Joten toivotan kollegoille erittäin hedelmällisiä työhetkiä niin, että voidaan saada vakaita enemmistöjä näiden kompromissien taakse. Kompromissien taakse. Annan puheenvuoron esittelijällemme Eurovinjetistä, tämä kuuluisa direktiivi. Ja sen jälkeen avaan keskustelun ja kysyn myös Euroopan komission näkemyksiä ja sen jälkeen vielä loppupuheenvuoro esittelijämme. Rova Hevodalon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja äänestyspäivästä. En ole oikein varma, oliko se 29. toukokuuta Strasbourgissa. Tällä erää äänestys on 24. toukokuuta. Ei siis 29. vaan 24. päivä. Ja sen jälkeen se menee vielä täysistuntoon, joten katsotaan sitten. Selvä, selvä. Hyvät kollegat, arvoisa varjoesittelijä. Tässä todellakin yli 2000 tuhatta tarkistusta tehty tähän mietintöön. Ja 443 niistä liittyy linjat, tähän vinjet-kysymykseen. Tämä osoittaa, miten kiinnostuneita ollaan tästä tariffi, vero- ja maksukysymyksestä ajoneuvojen osalta. No ei mene kaikkia tietenkään läpi tässä mutta haluaisin kertoa, mitkä ovat nämä tärkeimmät asiat, jotka näistä tulevat esille. Ensinnäkin tässä on, huomaan, että on suurta tukea tällaiselle progressiiviselle etenemiselle. No, te olette nyt kaikki vähän kurittomia. Tässä huomataan, että halutaan siirtyä vinjettijärjestelmästä tällaiseen matkapituus järjestelmään. Eli käytettäisiin tätä käyttäjä maksaa, saastuja maksaa periaatetta. Tässä eri parlamentin jäsenet ovat esittäneet erilaisia päivämääriä 2020, 2024 vinjettien poistamiseksi. Jotkut toiset haluavat tehdä tämän erottelun raskaiden ja kevyiden ajoneuvojen osalta. Mutta konsensus on siitä, että vinjettä järjestelmästä hankkiudutaan eroon. Ja sitten tämä loppupäivämäärä löytyy myöhemmin. Varmaan tasapainokompromisseissa löydetään. Jotkut haluavat pitää kevyyden ajoneuvojen osalta vinjetjärjestelmän voimassa, mutta enemmistö parlamentin jäsenistä on varmaan sitä mieltä, että otetaan mukaan myös kevyet ajoneuvot direktiivin soveltamisalaan. Minä olen hieman pettynyt joidenkin tarkistusten jättäjien kunnianhimosta tilannetta ajatellen tiettyjä velvoitteita, esimerkiksi tietullimaksuja ja äh, niiden huom- äh, CO2-päästöjen huomioimista tässä. Minun mielestäni näitä pitäisi pikemminkin vahvistaa tässä. Ja kuten olen useaan otteeseen toistanut, meidän täytyy ilmastonmuutos äh, sitoumuksemme myös konkretisoida nyt. Tässä täytyy ottaa huomioon tämä saastuttaja maksaa periaate, mutta tietysti aina täytyy kaikissa kohdissa ottaa huomioon ne tulokset, joita Envivaliokunnastakin tulee. Kolmanneksikin sitten tietulijärjestelmän hyväksyminen. Olen iloinen siitä, että enemmistö parlamentin jäsenistä on esittänyt tarkistuksesta tarkistuksia, jotka menevät samaan suuntaan kuin oma mietintöni, eli sosioekonomisten tekijöiden huomioon ottaminen tietullimaksuissa. Suurin osa haluaa ottaa käyttöön järjestelmän, jossa otetaan huomioon vuoristoalueet ja niiden ympäristöherkkyys. Haluaisin vielä lopuksi korostaa niitä riskejä, jotka liittyvät tähän soveltamiseen. Ja näihin sopimuksiin, tietysti ne täytyy ottaa huomioon, mutta niitä täytyy myös sopeuttaa eurooppalaisella tasolla. Tämä saattaa johtaa tiettyihin hankaluuksiin, kun me, säädämme, nyt, me päätämme näistä eri määräyksistä. Kiitoksia. Kiitoksia. Avaan saman tien keskustelun. Herra Bar, teillä on ensin puheenvuoro. Bar, herra äh, Georges. Kiitos vaan. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän on tehnyt tätä työtä jo pitkään. Meillä oli pari varjoesittelijöiden kokousta ja me olemme puhuneet määritelmistä ja sanoisinko vähemmän kriittisistä kysymyksistä oikeastaan melko hyvässä hengessä ja saamme melko hyviä tuloksia. Tiedämme, että vielä on monia hankalia kysymyksiä, jotka varmasti johtavat vielä moniinkin keskusteluihin. Oikeastaan olemme hyvin kunnianhimoisia ja rohkeita tässä verrattuna neuvostoon, joka ei oikein vielä kunnolla puutu tähän asiaan, niin me kaiken tiedetä vielä, mihin suuntaan yksittäiset jäsenvaltiot ovat menossa. Siksi on hyvä jättää vähän pelivaraa neuvotteluihin myöhempää varten. Siksi minäkin tukisin sitä, että lähdetään kunnianhimoisesti liikkeelle. Kuitenkin, ja tästä on vielä perinpohjaisesti keskusteltava, tämä korvamerkintä kysymys, jonne esittelijä ei nyt puuttunut. Ja myös ruuhkamaksut ovat kysymyksiä, joihin ulkoisina kustannuksina on erilaisia kantoja. Tärkeää olisi se, että kansalaiset hyväksyvät ehdotukset. Tämä on tärkeää. Kuljettajat sanovat nyt, että me maksamme jo tänä päivänä melko paljon autoveron kautta, polttoaineen ja kaikkien verojen kautta melko paljon, eli lisää kuormitus tässä on jotenkin perusteltava erittäin hyvin. Niin, että pidetään kaikki jossain kunnollisissa puitteissa. Myöskin hankaluus, joka liittyy olemassa oleviin sopimuksiin, on varmasti asia, josta keskustelemme vielä pitkään. Me tarvitsemme oikeusvarmuutta ennen kaikkea. Siis miten nyt olemassa olevia sopimuksia voidaan sopeuttaa niin, että voidaan noudattaa tulevaisuuden sääntöjä. Minusta tuntuu, että kaiken kaikkiaan meillä on varmasti eroa, eriäviäkin kantoja, mutta Haluaisin kuitenkin kiitellä esittelijän työtä tähän mennessä. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että suurista periaatteista, siis siitä, että käyttäjä maksaa. Ja se, joka aiheuttaa enemmän päästöjä, joutuu maksamaan enemmän. Nämä ovat kyllä ihan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Ba. Monsieur... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van Dalen. Ja, goedemorgen. Niin, huomenta. Meistä tuntuu, että suuret periaatteet, yleinen periaate käyttäjä maksaa, ei varmaankaan aiheuta enää keskustelua. Tämän sanottua, niin puheenjohtaja, olen kuitenkin sitä mieltä, että meillä on kuoppainen tie vielä edessämme. on kuoppainen tie siksi, että haluaisin muistuttaa kollegoita – vielä siitä, mistä lähdettiin EU:ssa liikkeelle, kun lähdettiin puhumaan tien käyttömaksuista. Keskustelu lähti liikkeelle siksi, että teille haluttiin vähemmän painavia kuljetusajoneuvoja, mutta samalla haluttiin vaikuttaa siihen, että siirryttäisiin pois maantieliikkeelle liikenteestä ja siirryttäisiin vähän ympäristöystävällisempien kuljetusten suuntaan. Tämä oli hyvä lähtökohta puheenjohtaja, mutta nyt näin, että tämä tavoite vähän vesittyy, koska keskustelu, jota nyt käymme varjoesittelijöiden kesken, jollain on nyt euron kuvat silmissä ja katsotaan, että miten saataisiin tässä ikään kuin eurooppalaista verotusta aikaiseksi joillekin eurooppalainen veroparatiisi jopa. En tukisi tätä, mutta näin sitten toisia kollegoita, jotka haluavat ajaa täällä omaa suurta rakkauttaan, joka on raideliikenne joidenkin silmissä. Ja että siirretään kaikki rautateille ja haitataan näin tieliikennettä. En tuo oikein sitäkään kantaa. Eli hankalat olot luvassa, kun katsotaan keskustelua. Puheenjohtaja, olen kyllä pettynyt vähän joidenkin ryhmien kantoihin, kun puhutaan ympäristöystävällisestä liikenteestä ja ruuhkien vastaisesta työstä. Ajattelen tässä bussiliikennettä esimerkiksi ja moottoripyörien käyttöä. Nämä ovat molemmat sellaisia liikennemuotoja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä, ainakin bussiliikenne. Ja näin voidaan taistella ruuhkia vastaan sekä bussiin että moottoripyörän alla. Mutta monet sanovat kuitenkin, että ei, ei bussit mukaan myös ja moottoripyörät. Puheenjohtaja, tätä en voi ollenkaan ymmärtää. Jopa tällaiset niin kutsutut ympäristöystävälliset ryhmät haluavat tässä bussit mukaan. Tätä en ollenkaan käsitä. Tämä on ryhmälleni tärkeä kysymys, jonka olen ottanut esiin jo varjoesittelijöiden kokouksessa. Lopuksi puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että laatu on tässä tärkeää. Monet sanovat tässä, että pitää nopeasti, nopeasti tehdä, ei keskustella liian pitkään eteenpäin nyt vain nopeasti. Mutta tässä on kuitenkin kyse yksittäisestä yhdestä tärkeimmästä kysymyksestä liikkuvuudesta, eli laatu on tässä tärkeämpää kuin aika. 24. toukokuuta mainittiin jo päivämääränä. Tämä ei kyllä sovi, koska meillä on silloin Rotterdamissa ryhmänä opintopäivät. Tutustumme siellä myös liikkuvuuteen liittyviin hankkeisiin puhumme siellä monien ihmisten kanssa paikallishallinnosta ja muualta. Mutta tuo ei ole hyvä päivämäärä meille, koska ECRn jäseniä ei ainakaan ole paikalla. Yhteenvedonomaisesti puheenjohtaja Koppainen tie on edessä. Haluan toimia rakentavassa hengessä, mutta minulla on kuitenkin sellaisia kysymyksiä, joista en voi joustaa. Mainitsinkin muutaman. Kuuntelen nyt mielelläni kollegoiden kommenttia. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Van Delen. Kiitoksia, edustaja Van Damen. Jos 24. päivä toukokuuta tässä on äänestyspäivä, niin ö, ei tämä ole siitä kyse, että tämä sopeutetaan jonkun yhden tai toisen ajatusten mukaisesti, vaan silloin tämä itse pakettikin myös siitä äänestetään. Eli kaikki eri kohdat, direktiivi, direktiivikohdat tästä paketista, niistä äänestetään samana päivänä mm, valiokunnassa ja sitten samana päivänä myös täysistunnossa. Edustaja Rikkei seuraavaksi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hänen hyvästä tekstistänsä ja siitä, miten nopeasti tässä on ryhdytty kompromisseja hieromaan ja melkeinpä heti tarkistusten määräajan loppumisen jälkeen. Minä jaan tämän mietinnön yleisen kunnianhimon suunnan. Tämä menee aivan oikeaan suuntaan. Tämä on selkeällä ja homogeenisellä tavalla käsitelty, eli saastuttaja maksaa periaate tässä. Ja yksi ainut äh, ajoneuvojen kategoria, yksi ainut äh, teiden kategoria ja sitten tämä tietty valinnanvaraisuus jäsenvaltiolle. Ja nämä kaikki ovat tässä puitteissa. Jos kaikki menee näin, niin silloin vinjetit katoavat. Tässä on ollut tällainen johdonmukaisuus ja näkyvyysongelma. Ja tällä tavalla saadaan yhdenmukaisuutta koko Eurooppaan. Tässä on tiettyjä tärkeitä ongelmia taistelut neuvoston kanssa ovat hankalia. Näissä määräyksissä on myös tietty loogisuus. Ja ihmiset, joilta näitä maksuja kannetaan, niin ne myös hyväksyvät tämän. Eli tämän järjestelmä täytyy olla globaali. No, ainahan tämä tulee olemaan hyvinkin hankala asia käsitellä ministereiden kanssa. Sitten tässä on otettu nämä sopimukset esille. Hieman on ehkä huonosti ymmärretty sitä, mitä on hyväksytty. No, oikeusvarmuus, joo, se on tärkeä asia. Direktiiviä täytyy noudattaa. Meidän täytyy myös johdonmukaisesti toimia ja varmistaa näiden sopimusten vakaus. Nämä sopimukset infrastruktuurista ja niiden ylläpidosta, ne ovat tärkeitä. No, ulkoistamiskysymystä sitä ei enää toisteta. Näitä sopimuksia ei voi epävakauttaa tässä määräysten tasolla, koska sitten ei saada oikeusvarmuutta tähän. Haluaisin myös määritellä sen, kuka voi loppujen lopuksi nämä määräykset jäsenvaltioiden reserveistä tässä tuoda esille. Tässä pitäisi tasolla myös pystyä toimimaan. Tässä on määräyksiä eri tasoilla kansallisestikin. Ja on aivan välttämätöntä, että paikalliset toimijat voivat myös olla tässä mukana. Ja tämä oli pieni huomio, jonka halusimme tuoda tänne. Ja halusimme jättää siis erillisen kategoriaan vielä nämä historialliset ajoneuvot. Tämä on hyvin erityinen tällainen kulttuuriperintöpiirre. Ja olisi hyvä, että nämä, näille olisi aivan oma erillinen luokkansa syrjässä tässä. Nämä ikään kuin tällaista ajoneuvomaisemaa hieman elävöittävät nämä historialliset ajoneuvot. Mutta luulenpa, että suuri osa parlamentin jäsenistä on näiden kunnianhimojen takana tässä. Ja neuvoston kanssa keskustelusta ei tule helppoa, olen aivan samaa mieltä ja meillä täytyy olla tässä hieman liikkumavaraa. La déesse de Charles de Gaulle, monsieur Riquet, c'est pour ça. <laughs> Eli... Niin, te tykkäsitte kovasti Charles Gaullein vanhasta ajoneuvosta. Se hieman vahingoittuu tuolla. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta ensinnäkin ja sitten myös hyvästä yhteistyöstä. Hyvä niin, koska tämä on monimutkainen aihe. Meillä on sellainen tilanne, että sanat ja teot ovat niin kaukana toisistaan Euroopasta, että sitä ei lähes pysty tajuamaan. Olin ollut 14 vuotta parlamentissa. Käyttäjä maksaa, säästöttäjä maksaa, reilu kilpailu. Kukaan ei ole vastustanut näitä periaatteita ikinä. Kaikki ovat samaa mieltä, mutta sitten kun siirrytään konkreettisesti täytäntöönpanoon, sanotaan, että tuo on epäreilua kilpailua, niin silloin kukaan ei enää noudata tätä periaatetta. Joten tässä pitää kyllä kriittisesti vielä keskustella. Jos me suhtaudumme näin, niin ei pidä yllättyä, että neuvosto toimii niin kuin toimii. Ei tämä lähtenyt liikkeelle tienkäyttömaksuista, vaan raideliikenteessä, Peter. Vuosikymmeniä sitten se otettiin sitovasti käyttöön kaikkien junien osalta – kaikkien vetureiden osalta. Ei niin, että se... Tässä on ajateltava tietenkin, että bussi on tietenkin vähemmän saastuttava kuin henkilöauto, mutta raideliikenne sitten joka tapauksessa otettiin sataprosenttisesti raideliikennemaksujen varaan prosentti maanteista. Jos tieliikenne olisi vähemmän säästyttävää, se sopisi vihreille. Mutta jatkuvasti EU-ssa ja jäsenvaltioissa nähdään, että on hyvin edullista käyttää ympäristöä saastuttavia liikenne muotoja ja muita muotoja taas haitataan valtavasti, suuret maksut ja niin edelleen. Jos tämä ei muutu, voidaan puhua vain juhlapuheissa näistä hienoista tavoitteista. Liikenne vastaa 40 prosentista EUn hiilidioksidipäästöjä jopa 70 prosenttia kaupungeissa. Meidän on muutettava liikkuvuutta, jotta ajokielot ja muut voidaan toteuttaa. Meidän täytyy suojella ympäristöä ilmastoa mentä oikeaan suuntaan. Ei tässä tarvitse pyörää uudestaan keksiä. Sveitsissä on osoitettu jo vuosikausia, miten tämä toimii. Rekkamaksu, joka otettiin käyttöön Gotthardin tunnelin maksamiseksi. Se on kolme kertaa korkeampi kuin meillä Saksassa. Tämä koskee kaikilla teillä kaikkia rekkoja yli kolme ja puolen tonnin. Eli siksi ei tässä siirretä suuremmista rekoista pienempiin tai moottoriteiltä muille teille. Meidän opettava tuosta esimerkistä. Ei tarvitse keksiä tätä uudestaan. Sveitsiläiset ovat näin fiksuja. Me olemme niin tyhmiä, että me voimme edes noudattaa tätä Sveitsin esimerkkiä. Sveitsille siis sydämelliset kiitokset. Näin eurooppalaisesti voidaan toimia, vaikka ollaan EUn ulkopuolella. Tällaista toimintaa tarvitsemme. Tieliikenteessähän ei oteta mukaan kaikkia ympäristövaikutuksia, ei onnettomuuksien vaikutuksia ulkoisissa kustannuksissa. Me tutkimme sitä, että jokainen auto Euroopassa saa 1600 euroa tukea kansalaisilta. Eli 100 000 olen maksanut jo auton kuljettajille, että voivat ajaa. No sinun eteen maksan mielelläni, mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että tämä ei ole reilua kilpailua toiseksi. Yhteisrahoitus. Meidän kävimme valiokunnan kanssa kerran Espanjassa, siitä on aika pitkään. Bussilla ajoimme mahtavaa moottoritietä, jota oli rakennettu yhteisrahoituksen kautta EUn varojen. ja aina puolen tunnin välein nähtiin rekka. Ja sitten taas maantielle. Rekat olivat jonossa siellä, koska maantiellä ei tarvinnut maksaa mitään. Moottoritielle taas piti maksaa. Tämähän on ihan hullua, että investoidaan miljardeja. Ja luodaan tällaiset puitteet, joita ei sitten käytetä. Eikä kukaan yksityisesti toimiva mies taikka nainen toimisi näin yrittäjänä, mutta me teemme näin Euroopassa. Siksi on sanottava, että maksun pitää koskea kaikkia teitä, jottei siirrytä tieltä toiselle saastuttamaan. Ja eurooppalaisia varoja voidaan käyttää vain tieinfrastruktuuriin silloin, jos käytetään tätä tienkäyttömaksua. Eihän se ole mahdollista, että näillä varoilla, joita kerätään muissa maissa, sitten rahoitetaan teitä maihin ja siellä ei voida kantaa näitä maksuja. Tämä ei ole mahdollista, tämä on käpäreilua. kepäreilua. Siksi tarvitsemme sellaisen maksun, joka on sitova, koskee kaikkia Euroopan laajuisesti, kuten raideliikenteessä. Tarvitsemme vähimmäismaksuja, kuten raideliikenteessä. Valtian maissa esimerkiksi on kuljetusten osalta korkeat maksut, toisaalta taas henkilöliikenteen osalta – meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä on tasa-arvoista, näin ei tule alpienkaan ongelmaa. Ja koko verkosto, koko tieverkosto tässä mukaan. Näin päästään eteenpäin. Voidaan huolehtia sekä liikkuvuudesta että ilmastonsuojelusta. Kiitos. Thank you, dear chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin suuret kiitokset Kristiinille ja ihan supertiimille, mikä sinulla on ollut tukenasi. Tiedän, että olet tehnyt upeaa työtä jo näiden valtavan, tämän valtavan tar- tarkistusmäärän kanssa. Me todella voimme löytää uskoakseni ratkaisun hyvällä yhteistyöllä ja pitää etsiä niitä ratkaisuja eikä ongelmia, koska aina on helpompaa löytää ongelmia kuin rat- ja jättää edes etsimättä ratkaisuja. Uskon, että perusajatus siitä, että saasuttaja maksaa, käyttäjä maksaa on aivan selvä meille, mutta vielä on avoimia kysymyksiä esimerkiksi julkisen liikenteen tuki, kuinka tuemme sitä paremmin kuin tänä päivänä ja kuinka olemme toimineet alueiden kanssa, esimerkiksi maaseutualueiden kanssa. Se on aika eri asia kuin toinen yhteistyössä esimerkiksi kaupunkialueiden kanssa, tiheen asuttujen alueiden kanssa, jossa on paljon liikennettä, eli näiden eri alueiden välillä on paljon eroa. Ja uskon, että jäsenvaltioita koskeva kysymys on tärkeä. Täytyy siis tarkistaa, miten löydämme joustavia ratkaisuja erilaisille alueille ja erilaisille jäsenvaltioille. Luulen, että jos meillä on joustava, älykäs ja avoin järjestelmä, jossa voimme jakaa myös isoa dataa, niin silloin voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka on paljon parempi jäsenvaltioiden kannalta kuin se, että sanotaan, että on vain yksi ratkaisu, jonka pitäisi sitten kelata kaikille. Ja jos aiomme tehdä poikkeuksia tai vapautuksia jollakin tapaa, niin silloin niitä täytyy kyllä miettiä tarkasti ja niiden täytyy olla kohtuullisia. Se, mitä, miten yleensä toimimme, on se, että pistetään pussit, henkilöautot, pyöräilijät, moottoripyöräilijät, napit vastakkain – mutta pitäisi sen sijaan pitää mielessä monimuotoinen liikenne, kuinka voisimme tukea myös tässä tapauksessa tällaista monen, monta liikennemuotoa yhdistävää ratkaisua. Ja julkisesta liikenteestä olen ajatellut näitä asioita, mutta sen lisäksi myös kuinka voisimme liittää tähän ja oikeastaan jaetut kuljetukset, kimppakyydit niin sanotus, sanotusti. Julkinen liike, julkin, julkiseen liikenteeseen pitäisi pystyä liittämään myös tämä aspekti. Se, mikä huolestuttaa minua hieman, on se, kuinka voitaisiin liittää jo jäsenvaltioiden olemassa oleva liikenneverojärjestelmä jollakin tavalla älykkäästi olemassa olevaan Eurovinjet-järjestelmään, koska olin hieman huolestunut siitä, että saadaan aikaan nyt hirmoinen taistelu jäsenvaltioiden kanssa, kun liikennesektorilla on jo olemassa olevaa verotuskäytäntöä. Luulen, että se viesti, jonka sain näistä yli kahdesta tuhannesta tarkistuksesta, on se, että talvi yllättikin koko Euroopan. Ja se, mitä sanoin jo varjoesittelyiden kokouksessa, oli se, että kun yritämme laittaa rahaa tai siirtää jätistä rahaa turvalliseen liikenteeseen ja tieturvallisuuteen ja turvallisiin ja vartioituihin paikoitusalueille. Niin kysymys kuuluu, että kuinka voitaisiin nämä varmistaa samanlaisina kaikille, niin täytyy muistaa, että olosuhteet ovat erilaiset eri seuduilla ja myöskin sääolosuhteet. Uskon, että aivan ensimmäiseksi meidän täytyy muuttaa myös, myös ajattelutapaa tässä valiokunnassa, meidän Eurovinjettitiimissämme. Koska jos me olemme kovin tiukko, tiuko, tiukasti asemissamme ja tuemme vain yhtä asiaa, joka meillä on mielessä, niin silloin Kristiinin ja hänen tiiminsä on hyvin vaikeaa saada ratkaisuaikaan meidän kanssamme. Mutta jos olemme avoimella mielellä ja ajattelemme, että meillä on yhteinen iso tavoite, niin silloin hyvällä yhteistyöllä voimme löytää ratkaisuja. Ja luulen, että Jens Jens Nilssonin takia ja puolesta sanon tämän nyt ruotsiksi. Ah, meidän on taisteltava ja antava ihan, annettava ihan kaikkemme. Meidän on taisteltava nyt, jotta voimme olla maailman mestareita Eurovinjetin osalta. Kiitos. With lots of love, of course. Ja sitten vielä oikein rakkaudellisin toivotuksin kaikki tämä. Euh, Kiitoksia. Tässä tällainen pieni loppuhuomautus vielä, vielä kollega Jens Nissenille. Rova Ajuto seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesti tehdystä työstä ennen kaikkea siitä, miten hän on halunnut pitää kiinni näistä tärkeistä pääasioista ja näistä rohkeistakin ulostuloista, mikä tässä komission ehdotuksessa on ollut esillä ja joita olemme sitten muokanneet. Komission alkuperäinen ehdotus ja myös esittelijän mietintöehdotus ovat arvostettavia asioita ja tuettavia. Ja tuettavan ennen kaikkea sitä, että aikaperusteiset tiemaksut muuttuivat, muuttuisivat matkaperusteisiksi. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Nämä ehdotuksemme liittyvät ennen kaikkea kahteen pääasiaan. Ensimmäinen liittyy siihen, että infrastruktuuri kulut, eli ulkoiset kulut ja ruuhkista syntyvät kulut pitäisi syöttää takaisin liikennejärjestelmään. Minun mielestäni tämä on sellainen keskeinen asia, jota pitää vielä syventää ja rikastuttaa. Infrastruktuurijärjestelmä on sellainen, joka on vielä joissakin jäsenvaltioissa vahvasti eh, tai paljonkin heikommassa asemassa kuin muut osa-alueet. Ja sitten avoimuus on tärkeä toinen asia. Tien käyttäjille täytyy tehdä näkyväksi ne eh, saavutukset, mitä on saatu aikaiseksi tieturvallisuudessa, ympäristöasioissa ja terveysvaikutuksissa. Kansalaisten pitäisi pystyä näkemään ja ymmärtämään välittömästi mitä positiivisia vaikutuksia tällä säännösmuutoksella tulee olemaan. Ja sitten täytyy miettiä myöskin jäsenvaltioiden tilannetta. Mitä tulee sitoumuksiin? Me tuemme ilman muuta sitä, että soveltamisajaa alaa tullaan laajentamaan myös muihin liikennemuotoihin. Mitä sitten tulee taas laajentamista sekundääriseen tieverkostoon, niin tästä olemme vielä hieman epäilevällä kannalla. Pitäisi arvioida hyvin ensin, minkälainen vaikutus tällä olisi myöskin taloudellisesti PK-yritysten kannalta, esimerkiksi kuljetuspalveluiden kannalta. Ja mitä tulee sitten paikoitusalueisiin, on ilman muuta oikein investoida niiden perustamiseen koska olemme varmoja, tai haluamme olla varmoja, että niillä voidaan tarjota myöskin asianmukaiset sosiaaliset olosuhteet sellaisille henkilöille, jotka toimivat liikennekuljetuksen alalla ammattimaisesti. Toivomme, että myöskin taloudellisella, rahoituksellisella tasolla tukea näille saadaan, koska emme voi luoda yhtäkkiä upeita parkkipaikkoja, mutta sitten niille ei pysty, niitä ei pystytä käyttämään, koska ne ovat niin kalliita käyttää, että erityisesti pienet liikenne- ja kuljetusyritykset eivät niitä voi käyttää. Ja tuemme myöskin tätä kohdentamisilmaakin kohtaa liittyen avoimuuteen, raportointijärjestelmän avoimuuteen, eli tuemme kaikkia näitä edellä esitettyjä sitoumuksia. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Ayuto. Alors, je vais ouvrir... Kiitoksia, Rova Ayuto. Avaan keskustelun kaikille parlamentin jäsenille, eh, valiokunnan jäsenille nyt. Seuraava puhuja. Edustaja Koch. Ja, vielen dank. Mm, kiitos paljon. Hyvä Kristiin, kiitos tekemästäsi työstä. Haluaisin keskittyä neljään seikkaan. Ensinnäkin ruuhkien aiheuttamat kustannukset tulevat käyttäjien maksettavaksi nyt jo, joten ruuhkamaksujen kerääminen johtaisi kaksinkertaiseen maksuun. Nyt pitäisi päästä näistä eroon tai antaa nyt maksujen loppua. Mielellään ruuhkaan ei lähdetä seisoskelemaan, ne nyt jo siitä maksetaan, koska aikaa rahaa myös. Toiseksi, tarvitaan velvoittava maksujen käyttö. Näitä varoja on käytettävä infrastruktuurin parantamiseen, turvallisuuden parantamiseen ja tätä kautta – kestävyyden tukemiseen. Kolmanneksi, etäisyyteen perustuva maksu on ainoa reilu järjestelmä ja sitä kautta järkevä. Aikaan liittyvät maksut eivät ota huomioon sitä, miten infrastruktuuriin vaikutetaan, eikä näin kannusteta myöskään tehokkaampaan tai puhtaampaan liikkuvuuteen. Aikaan sidotut maksut on saatava loppumaan nopeammin kuin mitä komissio on ehdottanut. Neljänneksi lopuksi en erityisen mielelläni tue poikkeuksia, mutta on olemassa ihan järkeviäkin poikkeuksia. Tärkeää olisi se, että annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa nämä museoajoneuvot pois tästä, koska kyse on kulttuuriasiasta. Kiitos. Ja edustaja Finn van de Kamp. Mevrouw de voorzitter, Puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Ensin kiitokset Kristiinille. Selkeä teksti, selkeitä tarkistusehdotuksia. Meidän pitää todella viherryttää nyt tieliikennettä. Tässä olen edustaja Kramerin kanssa samaa mieltä. Nyt jo puhutaan vaikka kuinka paljon tieliikenteen viherryttämisestä – mutta nyt olisi mielestäni korkea aika siirtyä sanoista tekoihin. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että esittelijä Kristin tekee tiettyjä valintoja tässä. Kysyisin esimerkiksi maanseudun liikenteestä, tieliikenne kahden kylän välillä, vaikka Ranskan maaseudulla – ei kai tähän nyt maksuja vaadita. Mielestäni tässä on sellainen ajatus, että kaikki asuvat kaupunkialueella. Siellä on bussit käytössä, rerjunat ja niin edelleen, mutta entä maaseudun liikenne? Sitä ei saa kuormittaa liikaa, koska kaikki haluamme, että maaseutu ei autioidu. Ja nyt sitten kuitenkin esitetään sinne tiemaksuja. Jos ajatellaan vaikka Bundestrasse-mallia, voidaan sanoa, että voidaan ehkä ajatella siellä tiettyjä maksuja niin, etteivät kaikki siirry autobaanilta Saksan maanteille. Mutta maaseudun kuormittaminen ei tässä nyt oikein EPPlle sovi. Kollega koh, puhui jo ruuhkamaksuista. Jos sanotaan, että tässä katsotaan etäisyyttä ja sitä, miten paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy, niin silloin tehdään jo ihan tarpeeksi. Eikä voida ajatella, että DLN ystävät istuvat siellä ruuhkassa ja joutuvat vielä siitä maksamaan. Tämä on vähän outo lähestymistapa sitten korvamerkinnöistä. Kollega Koh, minä vastustan korvamerkintöjä. Tämä on budjettiteknisesti vaarallinen ja hankala tie. Otan tässä esimerkiksi turvapaikan hakijat. Jos tarvitaan rahaa turvapaikan hakijoiden vastaanottamiseksi, ei voida sanoa, että tässä on nyt tiemaksusta kyse, että tällä ostetaan asfalttia. Tämä on kyllä hankala. Ja sitten tiedätte puheenjohtaja, että moottoripyörät ovat omaa sydäntäni lähellä. Olen tässä Van Dalenin kanssa siis samoilla linjoilla. Ja sitten puheenjohtaja, olen kuullut neuvostosta sitä, että aikataulutus olisi siis sellainen, että otetaan tämä käyttöön noin parinkymmenen vuoden kuluttua, eikä tässä ole mitään järkeä. Toivon, että esittelijä Kristin pitää tiukasta määräajasta kiinni, koska neuvosto pyrkii tässä kovasti hidastelemaan. Ja sitten meidän omien päätöstemme aikataulut. Kaikella kunnioituksella Peter van Dalenia vastaan. Ehkä minulla olisi vaikka häät 24. päivä, enkä minä voisi silloin myöskään tulla. Mutta tukisin teitä ihan oikein siinä, että 24. päivä toukokuuta voimme kyllä äänestää. Vakavasti ottaen meidän pitää kyllä tehdä työtä. Me olemme tällainen valtava juttelukerho. elämme täällä kuplassa, joka on kovin kaukana yhteiskunnastamme joiltain osin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Finn van de Kamp. Jos, äh, jos te menette naimisiin, niin meitä ei varmaan sinne kyllä kutsuta, koska aikataulua tätä varten ei ole. Joten yrittäkääpä välttää tuota 24 päivää, jos voitte, olkaa äänestyksessä mukana. Kiitos paljon. Kiitos. Edustaja Koh, että mainitsitte museoajoneuvot. Tiedätte kaikki, että rakastan autoja. Minulla on vuoden 1982 Volvo, joka on ihan uuden näköinen. Sillä on ajettu kuljettu 100 000 kilometriä. Paras ympäristöauto, mitä on olemassa. Uutta autoa ei ole tarvinnut tehdä tämän korvaamiseksi. Tämä on valtava voitto ympäristölle. Olen edustaja Kohin kanssa samaa mieltä, että tästä kulttuuriperinnöstä on pidettävä kiinni tulevaisuutta ajatellen. Muuten en kai ole kovin innostunut sitä, että EU vaatisi maksuja infrastruktuurin käytöstä. Tämä on kansallista toimivaltaa, koska EU:ssa ei oikein tunneta erityisuloja, joita on esimerkiksi Norlannin puukuljetukset siellä eri sahoille. Rautatiehän on lähes katastrofin tilanteessa tässä. Nyt ei ole vuosikymmeniä käytetty varoja rautatien käyttämiseen. Mikään ei ole epävarvempaa kuin junan käyttö lähettäminen Ruotsissa, koska ei tiedä, koska pääsee perille tai mihin päätyy. Eli auto on tässä selkeästi parempi. Sitten suuremmat rekat. Se on paras ympäristöinvestointi. Jos joutuu ajamaan pitkän matkan, pitää huolehtia siitä, että tavaraa saadaan mukaan mahdollisimman paljon. Näin voidaan vähentää ajoneuvojen lukumäärää teillä. Minä olen sitä mieltä, että paras ympäristövoitto saadaan aikaan optimoimalla kuljetukset. Tästä saadaan etua ympäristölle paljon enemmän kuin uusien verojen käytön osalta. Kuten tiedämme, EUlla on nyt sellainen kunnianhimoinen tavoite, että kansallinen polttoainevero, jota käytetään infrastruktuurin tukemiseen. Tämän tulon EU haluaa nyt oma, omiksi varoiksi. Tämä on yksi Rattingerin ehdotuksista. Meillä on niin erityislaatuiset olosuhteet Ruotsissa. Ja meillä on siis haja-asutusalueilla bussit ympäristöroistoja. 60 paikkaa, pari matkustajaa. Ja tässä on tehty sopimus kilpailutuksen kautta. Ja bussi kulkee, oli se sitten tyhjä, oli siellä sitten kolme matkustajaa. Parempi ympäristö teko olisi se, että ajetaan nämä kolme henkilöä sen sijaan yksityisautolla. Eli optimoidaan kuljetuksia. Tämä on paljon parempi lähestymistapa kuin se, että lähdetään kantamaan jatkuvasti uusia veroja. Tämä ei toimi oikein, vaan enemmän pitäisi optimoida kuljetukset. Kiitos. Merci, monsieur Lund. Kiitoksia, herra Lundgren. Ja viimeisenä puhujalistalla on olen minä, on eh, herra Mutta ensin puhun minä. Miksi olemme tää, käymässä tätä vinjet-keskustelua tänä päivänä? Tämä on se todellinen kysymys. Me olemme muuttuvan maailman edessä. Meidän maailmamme muuttuu. Miksi? Sen vuoksi, että ennen kaikkea on saastumista tullut niin paljon. Saastuminen, saasteet ovat tämän vuosituhannen suuri sairaus. 500 000, 500 50 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Mitä tehdään nyt tälle? Meillä on erilaisia ajoneuvoja tuolla teillä. Ja suurimmassa osassa näistä ajoneuvoista on vain yksi ainut ihminen mukana. Herra Lundgren, aivan kuin sanoittekin, no en ole samaa mieltä kanssanne, että sanoitte, että tarvitsemme suuria ajoneuvoja, suuria rekkoja teille. Minä olen sitä mieltä, että nämä jättirekat voidaan kyllä laittaa rautatiekiskoille. Tällä tavalla taistellaan saastumista vastaan. Joten meidän täytyy auttaa tässä asiassa. Tässä täytyy muuttaa ajattelutapaa ajattelutavan muuttaminen on tärkeä asia yhtä lailla. En sano tätä pelkästään meidän kannaltamme, vaan me työskentelemme tässä myös tulevien sukupolvien eteen. Ja se maailma, jota nyt luomme, on aivan kamala. Saastuminen vain kasvaa Iäkkäät henkilöt joutuvat jäämään kotiin, samoin pikkulapset eivät voi mennä leikkipuistoon, koska saastetasot ovat niin korkeat, raskana olevat naiset samoin. Tämä on kamala maailma. Verotus, verotuksen täytyy olla mahdollinen väline ja mahdollisuus, jolla voidaan yksilöllisesti muuttaa meidän elämäämme. No, kyllähän tämä joskus on hieman hankalaa. Todellinen kysymys on siinä, että meidän täytyy ottaa käyttöön tämä saastuttaja maksaa periaatteja. Tätä täytyy soveltaa kaiken kattavasti, koska meillä on myös nämä ilmastonmuutostavoitteet. muutostavoitteet. Ja toinen seikka, joka mielestäni on äärimmäisen tärkeä. Mitä, millä, millä tavalla älykkäästi kollektiivisesti tulemme käyttämään näitä tuloja? Sveitsiläiset sanovat, että meillä menee oikein hyvin. Katsokaapa vain, miten paljon me olemme investoineet rautateihin. Katsokaa, miten paljon tämä luo työpaikkoja. Ei nyt voida sanoa, että laitetaanko 10, 20, 30 prosenttia. Ei, vaan kaksi kolmas osaa tuloista menee vaihtoehtoisiin liikennemuotoihin. Ja kun niitä tarkastellaan, niin on aivan uskomatonta, että tämä toimii. Taloudellisesti työpaikkoja luodaan, kansalaisten terveys paranee ja kilpailumielessä myös tämä on erittäin hyvä. Eli tässä on tällainen kaikki voittaa tilanne. Ja näin nämä asiat täytyy hoitaa. Ja lopuksi sanon vielä, että eurovinjetin ei pidä ole meille mikään este, vaan mahdollisuus. Mahdollisuus osoittaa, että ö, verotus ei ö, tarkoita sitä, että syytetään näitä suuria saastuttajia, vaan Päinvastoin tämä on mahdollisuus tehdä meidän liikkumisesta, liikkumisestamme ää, tällaista uuden vuosituhannen liikkumista. Herra Kramer, yksi minuutti teille. Monsieur, Wim van de Kamp. Ja Finn van de Kamp, te hänen jälkeensä. No. Työjärjestyspuheenvuoro. Willem Ferrat à allez-y. Haluatte vastata minulle samalla mitalla? Edustaja Kramerilla on ehkä lyhyt kysymys, niin silloin sopii, että hän käyttää puheenvuoron mutta jos hän käyttää toisen puheenvuoron tässä, niin minä kyllä vastustan ja tiukasti. Haluan, että tämä nyt on sanottu. Alors, Monsieur Kramer, votre question. Herra Kramer, teidän kysymyksenne, mikä se on? Viimein halunnut kysymystä esittää. Ilman mikrofoni. Kiellettykö? Miksi? Mistä lähtien se on kielletty? Allons-y, n'a pas de temps. Allez-y, monsieur. Olkaa hyvä, herra Kramer, teillä on minuutti aikaa. Maaseutualueisiin viitattiin. Siellä on alhaiset vuokrat. Kukaan ei valita sitä, mutta sitten kun otetaan tiemaksuja käyttöön, niin se ei sovi, koska tilanne on maaseudulla sellainen niin kuin on. Ja 24. päivä, jos meillä nyt on tämä päivämäärä, ja molemmat menemme silloin naimisiin, niin Peter van Dalen saisi ehkä enemmistön. Eli kyllä me voimme jatkaa 24. päivä. Kiitoksia. Sitten suuntaan silmäni komission edustajaan tästä tämän keskustelun osalta. Rova Werner. Rova Elisabeth Werner, hyvää huomenta. Ja teillä on TG Movin nimisen puheenvuoro. Um, we... Hyvää huomenta kaikille. Me olemme todella tyytyväisiä tämän keskustelun suunnasta. Rova Hevutalon on antanut selvän tukensa komission ehdotukselle vieden sitä pidemmälle ja vahvistaen saastuttaja maksaa periaate, periaatetta. Olemme tyytyväisiä, että olette kiinnostuneita TRAN ja ENVI ja EKON valiokunnissa ja TAKSE-valiokunnassa tästä aiheesta, tiemaksuista esittelijä. Jotkut teistä haluaisivat laajentaa direktiivin soveltamisalaa moottoripyöriin ja toissijaisiin teihin, ja tämä on positiivista komission mielessä. Tällä voitaisiin varmistaa että maksut kerättäisiin johdonmukaisesti laajemmin. Ja täytyy muistaa, että tämä direktiivin täytyy jättää mahdollisuus jäsenvaltioille toimia sillä tavalla ja silloin, kun heidän olosuhteissaan on asianmukaista. Me myös arvostamme ei-syrjivää soveltamista eri ajoneuvoluokkiin ja erityisesti soveltamista raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoisiin ajo, ajoneuvoihin mahdollisimman nopeasti ja myöskin päästöttömät ajoneuvot pitäisi eh, sulkea pois myös sen takia, että teitä käytettäisiin asianmukaisemmin. Sitten asiasta ymmärrämme ja huomaamme, että tietyt jäsenet haluaisivat siirtää tullaukset tai maksut aikaperustaisista käyttöperusteisiksi. Samanaikaisesti jäsenvaltiot myös pyytävät lisää joustavuutta tässä suhteessa, joten meidän täytyy olla valmiita keskustelemaan realistisista aikarajoista. Eri ryhmät ovat ehdottaneet myös mahdollisuutta soveltaa ulkoisia kuluja ja ruuhkamaksuja riippumatta tai erillään äh, infrastruktuurimaksuista. Me olemme kuulleet myöskin, että ulkoisiin kuluihin perustuvat maksut olisivat pakollisia kaikille, kaikilla teillä. Tämä, äh, tä, tässä liitetään ajatus asuttaja maksaa ajatukseen, mutta meidän täytyy katsoa, mitä neuvoston kanssa käytävissä keskusteluissa on realistista saavuttaa ja mahdollista saavuttaa. Komissio on myös sen puolesta, että tulot investoitaisiin uudelleen liikenne sektorille. Tämä voi tarkoittaa monimuotoista liikennettä, rautateitä, erityisesti turvallisuutta, mutta myöskin olemassa olevan tieverkon ylläpitämistä. Täällä valiokunnassa otettiin vahvemmin kantaa korvamerkintään, joista tiedetään jäsenvaltioissa olevan aika tiukat kannat. Tärkeää on lisätä avoimuutta siitä, miten maksuilla kerätyt tulot käytetään, jotta voitaisiin lisätä uskottavuutta. Ja sitten vielä turvallinen paikoitus tai lepoalueet maksullisilla teillä. Tämä lisää sekä tiemaksujen ja maksullisten teiden hyväksyttävyyttä ja kokonaisuudessaan läpinäkyvyyttä. Ja erilaisia yhteyksiä voidaan tässä luoda. Me käymme niitä läpi näiden eri ehdotusten välillä, joita täällä on tänään käyty läpi. Sitten muutama varoituksen sana vielä tarkistuksista. Ensinnäkin sisällöllinen muutos maksu lainsäädäntöön. Komission ehdotuksessa ehdotimme 5 prosentin muutosta maksimissaan verrattuna aikaisempaan vuoteen, sulkien pois inflaation. 5 prosenttia on jo aika merkittävä summa tienkäyttäjille ja monet pyytävät lisää joustavuutta, jotta voitaisiin lisätä muutoksen määrää. Esitetty 15 prosentin muutos on mielestämme ehkä se maksimi. Se on jo korkeampi kuin 10 prosentin muutos, joka, joka konsessiodirektiivissä on, eli 10 prosenttia. Meille tämä on punainen viiva, ikään kuin raja-arvo. Kuten olen aikaisemminkin kuullut ja sanonut, että komissio tukee täysin sitä mahdollisuutta, että vähennyksiä voitaisiin soveltaa, mutta tässä täytyy arvioida huolellisesti, mitä merkittävät muutokset voivat saada aikaiseksi. Se tarkoittaa joustavampia sääntöjä, mutta se tarkoittaa myös tiemaksujen nousua. Ja täytyy tietenkin laskea myöskin huolellisesti nämä käyttömaksut. Olemme samaa mieltä myös siitä, että pitäisi edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja uskoisin, että alennuksista ollaan käymässä ihan asiallista hyvää keskustelua. Ehkä 15 prosenttia voisi olla suuruudeltaan tuo alennus. Suuret agglomeraatiot olisivat, on siinä esille, mutta tämä ehkä voisi lisätä ruuhkia teillä. Jos voitaisiin työmatkailijoiden taakkaa ää, alentaa, niin sen pitäisi koskea paitsi agglomeraatioita, niin myöskin syrjäseutua, jossa ei ole paljon julkista liikennettä. Sitten onnettomuus. Meidän mielestämme tiemaksut eivät ole tällaisten kulujen sisäistämiseen oikea väline. Se voitaisiin huolehtia paremmin esimerkiksi vakuutusten avulla. Maksulliset tiet ovat jo turvallisimpia teitä ja kuljettajilla on aika erilaiset turvallisuushistoriat, joten kaikki, se, että kaikki maksaisivat yhtä paljon, ei ole olisi oikeudenmukaista. Mutta kaikesta tästä voimme keskustella vielä yksityiskohtaisemmin, mutta kiitän ennen kaikkea saamastamme laajasta tuesta ehdotuksellemme. Tämä puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös varjoesittelijälle ja kollegoille ja komission edustajille puheenvuoroistanne. Olette aivan oikeassa Eh, Georges Dominique Jarova Juto. Minä en puhunut tässä tästä korvamerkitä kysymyksestäni niin omassa esityksessäni, koska ehkä ensimmäisessä varjoesittelyiden kokouksessa olisi pitänyt tästä puhua. Tunnustan sen kyllä, tämä on äärimmäisen tärkeää. Me Kyllä varmaan pääsemme mahdollisimman suureen kompromissiin tästä kysymyksestä. Tämä on äärimmäisen tärkeää niin, että mahdollistetaan tämän järjestelmän hyväksyntä, eli siirtyminen eh, eurovinjetistä toiseen järjestelmään. En tästä puhunut omassa tekstissäni, mutta jatkan seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa tästä aiheesta. Me tulemme työstämään tätä ehdottoman välttämätöntä asiaa. Haluaisin tuoda esille vielä näiden sopimusten osalta, näistä puhuttiin moneen otteeseen täällä, se miten Dominik äh, ja Kregi ovat puhuneet tästä, tänä päivänä näissä sopimuksissa ei oteta huomioon saastuttaja maksaa periaatetta. Ja tämä on se osio, johon täytyy tehdä muutoksia näiden äh, sopimusten osalta me tunnemme kyllä nämä eri oikeudelliset säännökset, mutta nämä periaatteet, käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa, jotka ovat ehdot, tässä ehdotuksen mukana, niin tämä ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne täytyy myös ottaa nyt sovellettaviksi. Äänestyspäivämäärästä minä täysin tuen puheenjohtajaa sen osalta, että meidän täytyy ehdottomasti äänestää tästä 24. toukokuuta. Muistakaa, että vuosi sitten Euroopan komissio esitteli tämän ensimmäisen liikkuvuuspaketin ja me sitouduimme, koska me odotimme tätä erittäin eh, suurella innolla ja me olemme sitoutuneet tekemään kaiken tarvittavan työt ja me varjoesittelijöidemme kanssa olemme erittäin motivoituneita ja me teemme kaikkemme, jotta onnistumme löytämään vahvan tekstin tuota 24. toukokuuta äänestyssessiota varten. Ja jos muita kokouksia tässä nyt on tulossa, niin no, valiokunta kokouksethan ovat silloin, kun parlamentin jäsenet ovat täällä Euroopan parlamentissa, joten ei minua nyt huolestuta tämä asia. Joissakin puheenvuoroissa puututtiin näihin toisiaisiin reitteihin, teihin, että otettaisiin nämä soveltamisalaan otettiin esille se, että kaikki nämä toisiaiset tiet olisivat mukana. Tässä no, paikallisviranomaiset, kansalliset viranomaiset ovat niitä, jotka määrittelevät tässä. Ei tässä ole kysymys siitä, että kylästä toiseen siirryttäessä täytyy maksaa aina. Herra vaan meidän täytyy ottaa realitit huomioon, siis täytyy ottaa huomioon ne tiet, joita käytetään, jotta voidaan välttää näitä tietullimaksullisia teitä. Eli tässä ei ole kysymys, että joka ikinen eurooppalainen tie otettaisiin nyt tähän mukaan. Tämä ei todellakaan ole nyt tässä se pointti, ja tästä täytyy olla hyvinkin selvillä. Ja sitten julkisen liikenteen huomioon ottaminen teillä, eli linja-autot. No, mehän kävimme tästä pitkää keskustelua varjoesittelyiden ensimmäisessä keskustelussa. Tähän täytyy löytää vielä ratkaisuja, mutta vielä meillä ei ole kuitenkaan poikkeuksia tähän käyttäjä maksaa, saastuttaja maksaa periaatteeseen, vaan otetaan huomioon, millä tavalla tietä on käytetty, miten pitkän matkan osalta. Eri linja-autojen osalta joilla pystytään nämä viimeisetkin kilometrit kulkemaan, jota ei voida kattaa jollain toisella kuljetusmuodolla. Meillä on velvollisuus kunnioittaa tässä aikatauluja ja saada aikaiseksi mahdollisimman kattavia kompromisseja. Haluaisin jo etukäteen kiittää varjoesittäjiä heidän sitoumuksesta ja kovasta työstään. Kiitoksia vain. Vielä toinen teksti sitten. Tästä täytyy saada aikaiseksi. 24. toukokuuta todellakin kello 9 alkaa äänestys tästä. Hyvä. Jatkamme eteenpäin. Ajoneuvojen verotuksesta edelleen e, esittelijänä Rova Klyn ja hänen jälkeensä kaikki varjoesittelijät ja muut, jotka haluavat oman kantansa kertoa. Ja sitten lopuksi vielä Euroopan komissiokin puhuu Rova olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Um, well, this is, has been said is... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä asiakirja-aineisto liittyy vahvasti tuohon edelliseen aiheeseen, eli kuinka verotamme ajoneuvoja teiden käytöstä ja sitten myöskin ajoneuvoja itseään, joka on aika korkea, korkealla veroasteella oleva ja nämä liittyvät toisiinsa. Joten komissio suosittaa, että jäsenvaltioille annettaisiin enemmän liikkumavaraa ää, raskaiden ajoneuvojen verojen ää, laskemiseen kuin, enemmän kuin mitä direktiivissä annettiin mahdollisuutta. Olen täysin samaa mieltä, että verotusta nostettaisiin viiden vuoden aikana, mutta minun mielestäni sitä pitäisi yksinkertaistaa ja tarjota enemmän joustavuutta, jotta voitaisiin varmistaa, että siitä ei tule liiallista hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille, ottaen huomioon erilaiset kansalliset olosuhteet, joten ehdottaisin, että minimihastetta vähennettäisiin yhdessä vaiheessa asteittaisen muutoksen sijaan, kuten komissio ehdotti. Eli ensinnäkin tuen sitä, että maksut olisivat matkaperusteisia eikä aikaperustaisia. Ja on pidettävä mielessä, että verotus on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Ja tämä direktiivi ehdotuksen pitäisi antaa jäsenvaltiolle enemmän joustovaraa verojen alentamiseen, jos tämä matkaperusteinen verotus toteutuu, maksut toteutuvat. Mutta tämä on todellakin jäsenvaltioiden asia, heillä pitää olla siihen riittävä riittävä joustovara. Meillä on 41 tarkistusta tarjolla. Ne kattavat erilaisia aihealueita ja niillä halutaan korostaa nimenomaan jäsenvaltioille tarjottavaa lisää vapautta tai joustavuutta. Ja sitten suorat verot, esimerkiksi hiiliverot, jotka kuuluvat tämän direktiivin ulkopuolelle, mutta sitä, siitäkin keskusteltiin tai keskustellaan varjoesitelyiden kokouksessa huhtikuussa. Mutta kokonaisuudessaan tarkistusten suunta ja sävy on sellainen, että niissä tunnustetaan se, että kyseessä on tärkeä asia, jolla tarjotaan jäsenvaltioille lisää vara. Ja täytyy var- välttää liiallista taakkaa erityisesti pk-yrityksille silloin, kun kyseessä on raskaat ajoneuvot ja niiden tien käyttö. Euroopassa on valtavat tieverkostot ja raskaita ajoneuvoja on käytettävä tavaraliikenteen takaamiseksi näillä teillä. siinä oikeastaan kaikki. Me olemme tietoisia siitä, mitä tapahtui tuon edellisen aiheen kohdalla ja olemme iloisia siitä, että pääsemme äänestämään. Varmasti äänestämme vuonna, äh, anteeksi, 24. toukokuuta ja kuten totesin, tarkistusten sävy on sellainen, että ne ovat oman ajatuskantani kanssa samoilla linjoilla ja varmasti pääsemme hyvään yhteisymmärrykseen ja olemme valmiita äänestämään sitten 24.5. Merci beaucoup, Madame Kloon. Alors... No, tämä ei ollut nyt 21. toukokuuta, vaan 20. toukokuuta, 24. toukokuuta. Parikymmentä kertaa tämä vielä tänään toistan 24. Ah. Minä sanoin 24. toukokuuta. Kuulitteko te kaikki näin? Ah, minä kuulin 21. toukokuuta. Siis 24. toukokuuta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 liikennejärjestelmää. Tässä puhutaan erilaista taloudellista, sosiaalista ympäristömaksuista. Kyllä, pystytään puhumaan matkan perustavasta maksuista tällaisena uutena asiana ja sitten vuosittaiset ajoneuvoverot täytyy ottaa huomioon. Tilastot osoittavat sen, että tänä päivänä nämä verot eivät heijastele infrastruktuurin käyttöä. Näin ollen verot eivät ole saastuttamisen vähentämisen osalta tehokasta ja tämä lähestymistapa ikään kuin lisää vain saastumista. Tavoitteena on ottaa käyttöön tällaiset käyttöverot. Ne ovat osoittaneet jo hyötynsä useissa jäsenvaltioissa ajatellen eritoten näiden infrastruktuurien käyttöä. Haluaisin kiinnittää esittelijäkomission komission huomion tiettyihin riskeihin, jotka liittyvät äh, näihin toimiin. Esimerkiksi tänä päivänä liikennesektori ja stimuloi äh, toimi, äh, vero. Ja jos tätä veroa nyt alennetaan, niin sillä tulee kielteisiä vaikutuksia kansallisiin, paikallisiin, alueellisiin viranomaisiin. Ja kun tehdään näitä verotusmuutoksia, niin täytyy olla tällainen asteittainen lähestymistapa niin, että otetaan myös käyttöön tämä matka, kuljettuun matkaan perustuva verotus. Tämän halusin nyt sanoa tarkistusten osalta. Ja minä luulisin, että tämä on meidän kaikkien esittelijöiden yleinen lähestymistapa, joten me olemme kyllä valmiita 24. toukokuuta hyväksymään tämän mietinnön. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Rike seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti yritän puhua. Haluaisin kiittää tässä ensin esittelijää hyvin laadukkaasta työstä. Tässä on todellakin tällaista hyvää linjausta komission ehdotuksen ja esittelijän näkemysten välillä ja suurin osa varjoesittelijöistäkin on samoilla linjoilla. Tämän täytyy olla johdonmukainen edellisen direktiivin kanssa, eli tämän euromaksun kanssa. Tämä vinjettikysymyksen kanssa. Sitten toinen huomio siinä hengessä, mitä esittelijäkin tuossa jo totesi. Eli tässä olisi parempi nopeammin eh, yhdenmukaista tämä eri vaiheissa, eikä tämä saisi pitkittyä liikaa, koska tämä tekee tästä vain moni syisempää, hankalampaa jäsenvaltiolle. Ehkä tarvitsemme jotain yksinkertaisempaa, homogeenisempaa, niin että voidaan toimia sillä tavalla, että tässä tulee tällainen tekninen harmonisointi, joka tekee eri määräyksistä hyvin luettavia. Komission ehdotus on mielenkiintoinen, esite, äh, mietintö on erittäin hyvä. Enkä usko, että tässä nyt tulee suuriakaan vaato, äh, vaikeuksia saada hyvää loputekstiä aikaiseksi. Äh, ja tämä mahdollistaa myös todella tämän saastuttaja maksaa periaatteen toteutumisen. Tämä on erittäin tärkeää. Tässä täytyy ottaa huomioon myös taloudelliset vaatimukset eritoten pienille, keskisuurille yrityksille verotusympäristö, verotusmääräysten osalta, mutta tämä tulee todellakin myös parantamaan ympäristön tilaa. Eli hyvä mietintö ja varmaan hyvä lopputulos tulee. Kiitoksia herra, eh, herra Kramer seuraavaksi. Kiitos paljon. Vero rahoituslainsäädäntö on tietenkin hankala, kun kyse ei ole eurooppalaista hankkeesta, vaan jäsenvaltioiden asiasta. Me totta kai tiedämme, että paljon tyhmyyksiä tehdään jäsenvaltioissa verolainsäädännön asalla. Tulen Saksasta, dieselskandaali on tuttu ja 18 eurosenttiä tukee jokainen dieseliä, vaikka tiedämme, että NOx-päästöt ovat todella terveydelle – haitallisia. Satoja kuolleita vuosittain NOx-päästöjen takia Saksassa. Kuitenkin verotuksellisesti tuetaan tätä ja tämä on kyllä hankala eurooppalaisesti katsoen tämä kysymys. Hienoa kuitenkin, että käydään keskustelua. Kiitos tästä ehdotuksesta. Ja kiitos yhteistyöstä. Me ehdotamme, että jos tästä tulee verotuksellinen asia on katsottava useita asioita. Painokysymys. Puhuin dieselistä. Diesel käyttää vähän vähemmän kuin bensin ja siksi lähdettiin tukemaan tätä Saksassa aikoina. Mutta sitten kun tuki oli tällaista, niin ajoneuvot ovat painavampia ja lopputulos on kielteinen, vaikka se oli, oli positiivisella puolella alun perin. Siksi paino on otettava huomioon maksujen yhteydessä. Tietenkin hiilidioksidipäästöt myös, mutta myös pienhiukkaset ja NOx-päästöt. Tähän suuntaan pitäisi toimia. Jos käyttää vähän enemmän rahaa siihen, että hankkii puhtaamman auton suojeleksen ympäristöä ennen kaikkea kanssa kansalaisten terveyttä – ja jos on sitä mieltä, että haluan ehdottomasti ajaa tällaisen saastuttavan auton kanssa, niin silloin pitää maksaa enemmän. Tiedän, että tämä on monimutkainen kysymys, mutta olisi hienoa, että tämä tulisi keskustelussa esiin. Kiitos paljon. Monsieur Lundgren. Kiitoksia, herra herra Lundgren. Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Muistelisin, että tätä keskusteltiin aikaisemmin. Me puhumme usein siitä meppeinä, että pitää huolehtia ympäristöstä ja vähentää päästöjä. Käsittääkseni olin valiokunnassa ainoa, joka ajaa sähköautolla, vaikka rakastan autoja. Ajan sähköautoa ympäristön takia. Asun haja-asutusalueella ja sinne sähköauto sopii oikein hienosti. Tämä on tulevaisuutta sähköauto, pitää olla kunnolliset latausmahdollisuudet, totta kai. Ehkä meidän pitäisi elää oppiemme mukaan, kun me pitäällä puhuvat siitä, miten tärkeä ympäristökysymys on. Tiedän, että monilla on melko suuria ja kalliita autoja, katumaastureita ja niin edelleen. Ehkä oma toiminta voisi olla tässä inspiraation lähteenä. Ja sitten raskaiden tavarankuljetusten maksut. En sinänsä vastusta tätä, koska näin voidaan huolehtia myös oikeudenmukaisesta kilpailusta teillämme. Mutta se, mitä vastustan, on se, että kun edellytykset ovat väärät, kun EU lähtee säätelemään yksityiskohtia, koska kuten aikaisemmin jo sanoin, EUlla ei ole paljon yksityiskohtaista tietoa kaikista alueista. Ymmärrän esimerkiksi, että tällaista yksityiskohtaista tietoa, jolle Norlannin metsissä, kun puuta siellä kuljetetaan, puheenjohtaja ehdotti rautateiden käyttöä. No hyvänen aika, eihän rautatie kulje siellä keskellä metsää. Olemme pitkä maa, meillä on yksi kantaraide, joka kulkee etelästä pohjoiseen. Välillä jotain muuta, mutta heikossa kunnossa, eli ei meillä ole muuta tavarankuljetusmahdollisuutta kuin rekkojen käyttäminen. Ja siksi sanoin, että olisi ympäristöystävällisempää, että kuljetetaan yhdessä rekassa enemmän, koska meillä ei ole rautatietä. Tätä olemassa oleva ei toimi siksi, että huoltotarvetta ei ole huomioitu. En siis vastusta sinänsä raskaiden tavarakuljetusajoneuvojen maksuja, mutta on huolehdittava sitä, että nämä varat menevät suoraan infrastruktuurin ylläpitämiseen. Tämä ei toteudu edes kansallisella tasolla, kun ajatellaan, miten paljon veroa käytetään tai maksetaan tänä päivänä ajoneuvon veroa, polttoaineen verotus ja niin edelleen. Ei vaan nämä varat menee infrastruktuuriin, vaan menee täyttelemään kaikenlaisia budjetin aukkoja. Eli maksut eivät sinänsä ole ongelma, mutta on huolehdittava siitä, että varat käytetään oikeisiin tarkoitusperiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan komissio. Elisabeth, te olette täällä vielä keskuudessamme. Olkaa hyvä. Thank you very much. I can be... Paljon kiitoksia. Voin puhua lyhyesti, koska olemme jälleen kerran tyytyväisiä tähän selkeään mietintöön. Tarkistusten suunta on selkeä ja kaikkihan tiedätte, että varotu, äh, verotus on arka aihe jäsenvaltioille, mutta olemme samaa mieltä siitä, että pystymme, pystyisimme yks, olisi mahdollista yksinkertaistaa komission ehdottavia toimenpiteitä. Ja se, että minimitasoa vähennettäisiin yhde, yhde, yhdellä kertaa on ok. Se, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus toteuttaa se ennen 2024 vuotta jo eh, ennen direktiivin voimaantuloa on sellainen asia, joka pitäisi lisätä tähän. Ja tämä mietintö tietysti liittyy myös edelliseen mietintöön ja meillä on kokonaistavoite mielessämme. Eli se, sitä sitten tavoittelemme niin pitkälle kuin se on mahdollista neuvottelun kanssa. Kiitokset Rova Venner ja teille Rova Klyn vielä lopuksi puheenvuoro. Kiitos laaja konsensus ja hyvää tahtoa. Näin ymmärsin, mutta haluaisin toistaa sen asian, että verotus on jäsenvaltioiden käsissä. En sanonut johdannossa sitä, mutta tämä on kuulemismenettely, eli neuvoston on otettava huomioon parlamentin kanta, mutta se ei sido sitä. Eli olemme tuossa kategoriassa, meidän on oltava tässä siis tarkkana. Voimme pyrkiä esittämään kaikki, mitä toivomme, mutta neuvoston. Ei ole pakko hyväksyä tässä parlamentin kantaa, mutta varmasti meillä on tässä hyvä perusta yhteisille kompromisseille. Varmasti ensi kuussa saadaan hedelmällinen varjoesittelijöiden kokous. Kiitos varjoesittelijöille ja komissiolle myös tämän päivän puheenvuorosta. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Clun. Je Kiitokset, Rova Clun. Ja äänestys tästä on 24. toukokuuta kello 9. Muistutan tästä vielä. Monsieur Salini, bonjour. Herra Salini, hyvää päivää teille. No niin, teidän mietintön, herra Salini, nyt sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta. Ja sitten käydään keskustelua varjoesittelijöiden ja kaikkien muiden halukkaiden kanssa. Herra Salini, olkaa hyvä. Grazie. La... Kiitoksia. Mietintö, josta nyt on puhe, viittaa komission oikean päätöksen, jonka se on tehnyt tarkistaakseen direktiiviä koskien eurooppalaisia säh- tai sähköisiä tiemaksujärjestelmiä, niiden yhteensopivuutta ja täytäntöönpanoa. Komissio on esittänyt kaksi tavoitetta, joista olemme samaa mieltä, ja ainakin minä olen, ainakin parlamentin sisällä käydyn keskustelun pohjalta. Yhtäältä nämä tavoitteet liittyvät siihen, että lopultakin saataisiin harmonisoitua sähköinen tiemaksujärjestelmä Euroopan tasolla teknologiselta kannalta katsottuna. Mehän tiedämme, että on olemassa erilaisia teknologioita tämän palvelualan sisällä ja nyt pyritään laatia kriteerit sen niiden käytön harmonisoimiseksi. Yhteen toimivuus pitäisi siis olla toinen perustavanlaatuinen no toisen perustavanlaatuisen tavoitteen rinnalla, joka on siis se, että pystyttäisiin eliminoimaan laiminlyötyjen maksujen määrää ja lisäämään näiden tietojen vaihtamismahdollisuutta jäsenvaltioiden välillä. Silloin, kun on se tilanne, että tänä päivänä vielä maksujen laiminlyönti ja la- kerääminen on ongelmallinen tilanne. Eli kuinka tiemaksujen kerääjä esimerkiksi voi sitten puuttua sellaisen kuljettajan tilanteeseen, joka ei ole maksanut tiemaksujaan esim valtion alueella. Tämä on vielä oikeudellisesti epävarma tilanne ja toivottavasti, tai itse asiassa tässä asiassa komission ehdotus on todella, todella rohkaiseva ja tyydyttävä. Ja teknologiseen aiheeseen liittyen liittyen toteaisin, että lähtökohta on oikein hyvä, mutta olemme joitakin huomautuksia kuitenkin muotoilleet ensimmäisessä mm, mietintöluonnoksessa, jonka olemme ehdot, laatineet varjoesittelijöiden kanssa. Ensimmäinen kysymys on hyvin tekninen luoteeltaan ja liittyy taajuuksiin. Komissio ehdottaa sähköisen tiemaksujärjestelmän taajuuksiin, taajuuksien ja sitten liittyvää taajuutta, että siirryttäisiin 5,5 MHz 5,9 GHz, joka taas on älykkäiden liikennejärjestelmien taajuus. Olemme arvioineet negatiivisesti, negatiiviseksi tämän ehdotuksen, tämän muutosehdotuksen, koska tämän muutoksen aiheuttamat kustannukset olisivat epäilemättä suuremmat kuin sen mukanaan tuomat edut. Jos olisi realistisempaa tai itse asiassa voisi olla mahdollista ja realistisempaa pitää tämä 5,8 MHz taajuusvoimissa ja miettiä, kuinka voitaisiin toimia yhteen sopivasti olemassa olevien muiden järjestelmien kanssa. Ja toinen kohta koskee NPR-rekisterimerkin lukujärjestelmää ja lukulaitteita. Ja minä ja, ja varjoesittelijät olimme tässä aiheessa aika eri kannoilla, mutta se ei välttämättä tule olemaan lopullinen tilanne. Ehkä siihen löydetään jokin yhteinen ratkaisu. Minun alkuperäinen ehdotukseni oli, että arvioitaisiin tämänhetkisten NPRA-järjestelmien suorituskyvyn ky- kyky huolellisesti tänä päivänä. Me näemme, että tätä käytetään pitkälti täytäntöönpano järjestelmänä ja välineistönä, mutta on muitakin tiemaksun kerä, keräysjärjestelmiä. Kuitenkin, vaikka kyseessä on järjestelmä, jota käytetään eri maissa, se on luotettavuudeltaan selkeästi matalammalla tasolla kuin kolme muuta järjestelmää, joita on käytössä. Eli täytyisi yhtäältä ymmärtää, että onko olemassa sellaiset, sellainen tilanne, voidaan taata sama luotettavuus joillakin muilla tavoilla. Olisi aika ristiriitaista, jos tämä järjestelmä tai tätä järjestelmää pidettäisiin samantasoisena yhtäläisenä muiden edistyneempien järjestelmien kanssa, koska jos direktiivin uudistaminen, uudistamisen tarkoituksena on vähentää laiminlyötyjä maksuja, niin ennen kaikkea teknologian lähtöisesti, jos asiaa ajatellaan, niin huomaamme, että meillä on korkeatasoisia teknisiä laitteistoja käytettävissä, jotta maksamattomien maksujen määrää voitaisiin vähentää. Ja sitten toinen juridinen ja tekninen seikka, joka, jonka komissio on ottanut esiin, on aika pitkälti hyväksyttävissä. Minä ja suuri osa varjoesittelijöistä on sitä mieltä, että tämä luettelo pitäisi olla mukana. Direktiivissä sen ei pitäisi olla delegoituna säädöksenä. Erityisesti kohdassa 39, jossa puhutaan pilottihankkeista, jotka liittyvät myöskin uusiin teknologioihin, on pidettävä tärkeänä, av- tärkeänä avauksena. Komission tavoitteenahan on ehdottaa nopeampaa järjestelmää teknologialuettelon muuttamiseen. Mutta yhteispäätösmenettelyllä mielestämme voidaan direktiivin ydin säilyttää ja toisaalta sitten nopeuttaa muutosprosessia tarvittaessa. Ja sitten vielä viimeinen teknisluontoinen aihe koskee sitä, että jotkut kollegat ehdottivat, että artikloihin sisällytettäisiin myöskin kaupunkialueiden tiemaksut. Komissio ei ole ottanut näitä sisältöjä mukaan tähän direktiiviin, ja minun mielestäni perusteet siihen ovat aivan oikeat, koska juridisesti ottaen – kun ajatuksena on, että verotetaan sellaisia teitä tai tunnelita tai siltoja, jotka on rahoitettu projektirahoituksella, ovat erilaisia kuin mitä ovat kaupunkialueiden projektit. Se, että kaupunkialueen maksut katsottaisiin samanlaisiksi tai yhden yhtäläisiksi kuin kaupungin ulkopuoliset tiemaksut aiheuttaisi hallinnollisia taakkoja, joten tämä muodostaisi sellaisen ennakoimaton, ennakoimattoman, ennaltarvaamattoman riskin paikallishallinnolle ja sen takia katsomme, että tämä aihealue pidettäisiin edelleenkin direktiivin ulkopuolella, mutta toki tästäkin aiheesta voidaan keskustella avoimesti. Ja vielä ihan viimeinen elementti, joka varjoesittelyiden kanssa oli tärkeässä asemassa, on aivan keskeinen monen tarkistuksen kohdalla. Ja se liittyy siihen, että merkittävä osa siitä, mikä tänä päivänä sisältyy e- päätös, päätöksen, päätösluonnoksesta, päätösluonnoksen osista, jotka siirtyisivät direktiivin osiksi, jotka eivät olisi luonteeltaan pelkästään teknisiä, vaan aivan keskeisiä direktiivin osia. Ja tässä minulla on ollut aivan loistava yhteistyö komission kanssa. Ja näistä arvioitiin, että kuinka monet ja mitkä päätöksen elementeistä voitaisiin ja pitäisi viedä direktiivin. Otetaanpa nyt vaikka artikla 2, joka koskee uusia määritelmiä, esimerkiksi yhteen toimivuuden määritelmää tai käyttöön sopivuuden määritelmää. Se on hyvin pitkä luettelo määritelmiä. Ja sitten jos mietitään sen päätöksen muita elementtejä, jotka tulisi siirtää direktiiviin, tärkeinä osiana sisältävät palvelun tarjoajien keskeiset vaatimukset ja, ja velvoitteet. Ja koska tähän aiheeseen liittyy tärkeitä aiheita, kuten tietojen käsittely, niin olemme live valiokunnan lausuntoa odottelemassa vielä. Siinä varmasti keskitytään vahvasti arkaluontoisten tietojen käsittelyä, joten saatuamme tämän lausunnon varmasti muotoilemisten nyt kompromisseja. 19.4. meillä on vielä varjoesittelyiden kokous ja tästäkin asiakirjakokonaisuudesta äänestetään 24. toukokuuta. Kiitoksia Herra Salini ja aloitamme keskustelun. Ensimmäiseksi kollega Senalovaa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Předsedající za slovo a um, já jsem velmi stručně v Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhykäisesti. Mitä tulee esittelijän esinottamisiin kohtiin, varjoesittelyiden kanssa käydyssä keskustelussa, niin keskustelu kyllä lähti erittäin hyvään suuntaan. Erityisten kohtien osalta me olemme monista asioista yhtä mieltä, esimerkiksi että maksujen osalta tämä taajuus on 5,8 MHz. Nämä tietullimaksut ovat kyllä aivan, tiemaksut ovat aivan koko ehdotuksen ytimessä. Meidän täytyy pystyä keskustelemaan tästä direktiivistä, sen kyvystä ää, äh, hoitaa nämä maksamattomat tiemaksut, niiden kantaminen. Toinen osa tätä keskustelua liittyy rekisterikilpien automatisoituun lukemiseen. Tämä voi yksinkertaistaa tiemaksujen hoitamista ja maksamattomien maksujen keräämistä. Minun mielestäni esitteli oikein hyvin. Kyllä tiivisteli koko keskustelumme, joten en mene mitenkään yksityiskohtiin tässä. Nämä ovat tärkeimpiä kohtia ja meidän täytyy vielä käydä keskustelua muiden varjoesittelijöiden kanssa. Haluaisin kiittää tästä avoimuuden hengestä ja toivottavasti voimme jatkaa samalla yhteistyön tiellä. Kiitos. Herra Tenitska, olkaa hyvä teillä puheenvuoro. Sure. Kiitos puheenjohtaja. Puhumme tietysti siis Van Miltenborgin nimissä. Valitettavasti hän on regivaliokunnan varjoesittelyiden tapaamisessa tällä hetkellä, mutta esittäisin muutaman kommentin hänen nimissään keskeiset tekijät artikloista, että siirrettäisiin EETS-päätöksestä direktiivin sisäisen logiikan mukaan. Mä teisin mukaan ja olen kanssaan samaa mieltä. Vältetään näin päällekkäisyydet ja potentiaalinen juridinen epävarmuus. Teknologialista pitäisi laittaa liitteeseen, eikä itse luonnoksen tekstiin jousto on välttämätöntä, jotta voidaan sopeutua teknologian kehitykseen eikä estää teknologian kehitystä. Olemme varmasti tästä samaa mieltä. Tämän pitäisi olla tekninen päätös eikä poliittinen siksi voidaan antaa komissiolle mahdollisuus toimia tässä parlamentin ottaminen mukaan aiheuttaisi lisää taakkaa ja viiveitä. Automaattinen rekisterikilpien tunnustaminen on tunnistaminen on hyvä, kun ajatellaan rajat ylittävää maksujen kantamista, ja siksi tämä sopisi tähän soveltamisalaan, kuten komissio on ehdottanut. Tässä mä kommentit tähän ehdotukseen. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Telinska. Monsieur Dalunde, la parole est... Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ruotsia, jos sopii. Kolme seikkaa. Ensinnäkin tarvitsemme sellaiset puitteet, joissa ei keskitytä ainoastaan teihin, vaan otetaan huomioon kaupungit. Yhä useammissa kaupungeissa on paikallisia maksuja, joita halutaan helpottaa eu tasolla, mutta monet matkustavat työpaikkaliikenteessä tai lomalla tai kuljettavat tavaroita – Tämä yhteen toimivuuskysymys on suurin haaste tässä. Toiseksi on huolehdittava siitä, että tieto, jota kerätään, tulee käyttöön ainoastaan oikeisiin tarpeisiin. Eli tietosuojasta on huolehdittava. Ja kolmanneksi on huolehdittava siitä, että noudatamme saastuttaja maksaa periaatetta. Haluammehan siirtyä kohti kestävämpää liikennejärjestelmää, jossa on vähemmän päästöjä pienempi vaikutus ympäristöön, mutta samalla huolehditaan siitä, että ne, jotka joutuvat käyttämään teitä, eivät istu ruuhkissa. Muuten tuen tätä aloitetta. Kiitos puheenjohtaja. Merci beaucoup. Monsieur Lundgren, est-ce que vous voulez prendre la... Herra Lundgren, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Okay. Selvä. Sitten komission edustaja Ruo Werner, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, yeah. Kiitos paljon. Haluaisimme kiittää kiittää esittelijä Salin ja hänen laajasta tuesta komission ehdotukselle. Tämä on todella tekninen ehdotus. Mutta se on samalla tärkeä, kun ajatellaan digitalisointia ja yhteentoimivuutta sähköisten tiemaksujärjestelmien osalta. Tässä puhuttiin siitä lähinnä, miten EETS-päätöksestä siirretään tätä tekstiä direktiiviin. Lähes kaikkien puolueryhmien edustajat ovat tällä linjalla. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan perusperiaatetta direktiivissä, sitä, että järjestetään markkinoita, huolehditaan eri käyttäjien luokista, maksujen avoimuudesta ja niin edelleen. Me hyväksymme tämän siirto tavoitteen, joka parlamentissa on, mutta pitäisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota näihin asioihin sitä kautta, että integroidaan ne direktiivin itse tekstiin – Haluaisin sanoa, että neuvoston puheenjohtaja on esittänyt kompromissitekstin, joka kulkee samaan suuntaan, että minusta tuntuu, että tämä on ikään kuin selviö, että tämä siirretään direktiivin tekstiin. Yksi tekijä kuitenkin edustaja Salinin tarkistuksissa on sellainen, josta olemme eri mieltä. Emme voi sitä tukea. Se on se, että jätetään ulkopuolelle automaattinen rekisterikelpien tunnistusjärjestelmä. Edustaja Salini sanoi, että tämä ei ole yhtä luotettava järjestelmä, mutta monilla muilla parlamentin jäsenillä on toisenlainen kanta tukien sitä, että on erityisen tärkeää muistaa tämä kaupunkien maksujen osalta. Olisimme, halusimme ylläpitää tätä järjestelmänä. Lainsäädännön sopiminen tuleviin tarpeisiin. Tässä puhuttiin siitä, mitä taajuutta käytettäisiin – Totta kai olisi hyvä, että tämä sopisi yhteen IT- ja sälykkäiden liikennejärjestelmien kanssa, mutta tämä kysymys on edelleen avoin, joten tällä hetkellä mekin mieluummin pitäisimme kiinni tuosta 5,8 alkuperäisen ehdotuksemme mukaan. Pilottihankkeiden mahdollisuus on itse asiassa nyt jo olemassa. Tässäkin on kyse yhteydestä päätöksen ja direktiivin välillä. sitten vielä yksi tarkistus, joka sai paljon tukea, on se, että laajennetaan järjestelmää tiedonvaihtoon niistä, jotka eivät maksa tiemaksujaan, ja että tämä liittyisi myös kaupunkimaksuihin ja muiden maksuihin, kuten pysäköintimaksuihin, vinjettiin ja niin edelleen. Komissio on kovasti sitoutunut siihen, että kaikkien tiemaksujärjestelmien osalta on tärkeää, että huolehditaan siitä, että maksut saadaan kannettua. Ehdotukset menevät hyvään suuntaan. Jotkut ovat esittäneet tarkistuksissa myös sitä, että jäsenvaltioita ei pitäisi ainoastaan velvoittaa tiedonvaihtoon siitä, kuka on jättänyt maksamatta tiemaksuja, mutta että pitäisi myös auttaa toisiaan siinä, että peritään takaisin nämä maksamattomat maksut sekä sakot että se maksut. Komission ehdotuksessa on tällainen mahdollisuus jo, mutta tuo olisi mahdollinen toinen askel viisi vuotta sen jälkeen, kun tämä direktiivi on astunut voimaan. Ymmärrämme toki hyvin sen, että haluaisitte edetä tässä nopeammin. Se on hyvä ajatus. Voimme tukea myös sitä, että sovelletaan tätä välittömästi. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Bernard. La parole est... Kiitokset. Ja herra Salinin loppupuheenvuoro vielä teille. Bene, come si vede. No niin, kuten on mahdollista nähdä, ollaan aika samoilla linjoilla. Oli kyseessä, vaikkakin sitten tämä automaattinen rekisterikilpien tunnistaminen on kysymys, josta komission täytyy selventää hieman kantansa, koska komission ehdotuksessahan sitä ei sisällytetä tuon luettelon teknologioihin, vaan se löytyy toisaalta, eli sähköisen tiemaksujen keräämiseen toisella tavalla muotoiltuna. Mutta olen valma, varma, että meillä on hyvät mahdollisuudet löytää tässäkin kysymyksessä vielä yhteisymmärrysdirektiivin tarkastamisen myötä. Ja viitaan tässä myöskin komission loppulauselmaan ja kollegoiden lausuntoihin liittyen teknologioihin. Olen aivan vakuuttunut, että pääsemme nopeasti hyvään yhteisymmärrykseen ja saamme tämän prosessin vietyä loppuun. kiitokset Rasalini. Muistuttaisin teille vielä, että äänestys järjestetään 24.5. kello 9. Hyvä, siirrymme saman tien Viimeisen kohtaan esityslistallamme tänä aamuna. Kutsun herra Alberto Pretin tänne esittelemään meille politiikkayksikön tutkimuksen uutta kuuluisasta uudesta silkkitiestä. Allez-y, venez nous rejoindre. Olkaa hyvä, liittykää joukkoomme tänne. témoigne. Prenez Alors, chers collègues, je vous rappelle que la route... Hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa teille, että Silkkitie, tämä, tämä viittaa tähän vanhaan kauppali, kauppareittiin Aasian ja Euroopan välillä, tänä päivänä myös äh, Afrikaan. Ja tässähän kuljetaan vielä Venäjän, äh, Puolan, Saksan, Ranskan kautta. Tämä hanke on erittäin kunnianhimoinen. Tällä on paljon eri vaikutuksia. Tässä on noin 130 miljardin euron investoinnista kyse. No missä nyt ollaan menossa tämän silkitien osalta? Onko tässä otettu huomioon tämä taisto ilmastonmuutosta vastaan? Onko Silkitien osalta, ollaanko Silkitien osalta tänä päivänä todella valmiita vahvistamaan siteitä maailman toiseen kaupalliseen toimijan, suuren toimijan eli Kiinaan. Millä tavalla tämä silkkitie nyt sitten muotoutuu? Meillä on asiantuntija joukossamme ja annan teille puheenvuoron. Voitte esitellä tutkimuksen 10 minuutin kuluessa ja tämän jälkeen voimme käydä keskustelua teidän kanssanne, herra Preti. Olkaa hyvä. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä uusi silkkitie on tärkeä, tärkein aloite Euroopan ja Aasian yhteyksien lisäämiseksi. Se on maantieteelliseltä kattavuudeltaan poikkeuksellinen 65 maata, 60 prosenttia maailmanlaajuisesta BKTL 30 prosenttia maailman kansasta, väestöstä. Analyysi, jota olemme, olemme tehneet tämän suhteen, se osoittaa, että se sisältää valtavan määrän kommunikaatio- ja brändäystä, mutta sillä ei ole selkeää kehityssuunnitelmaa, ohjelmaa, taikka budjettia, taikka hankelista, eikä sillä ole myöskään tarkkoja maantieteellisiä tai taloudellisia äh, rajoja, ulottuvuuksia, vaan kyse on enemmänkin maiden yksittäisistä sitoumuksista Kiinan kanssa. Mitä tulee BRI-tavoitteisiin? Kiinan ilmoittamat tavoitteet sisältävät kansainvälisen yhteistyön ja yhteis ymmärryksen lisäämistä, nimenomaan politiikan koordinointia, kapasiteetin rakentamista, kaupan vapauttamista, rahoitusyhteistyötä ja ihmisten, henkilöiden ammattilaisen vaihtoa. Kiina perus, Kiinan lähestymistapa perustuu äh, sidosryhmien kuulemiseen. Siinä keskitytään Kiinan kaupan tukemiseen Euroopan kanssa ja Kiinan sisäisen taloudellisen lähentymisen edistämistä ja pyritään lisäämään renmipin käyttöä kansainvälisessä kaupassa ja pyritään luomaan vaihtoehtoisia reittejä energian tuonnille. Kiinan sitoutumiset tapahtuvat lähinnä lainoihin, joita, on, jo, joita tulee kansainvälisiltä luottolaitoksilta ja vientiluottoihin. Olemme laskeneet, että noin 80 projektia hyötyy tästä Kiinan tuesta. Joitakin sijoituskumppaneita Kiinalla on, erityisesti investoinnit Euroopan unionissa liittyvät transportnoutteihin ja osakkeiden ostoon, lentokenttiin, rautateihin ja satamiin. Jotkut Euroopan alueen rajaseudut, erityisesti Balkanin maat ja Itä-Euroopan maat, ovat merkittävässä asemassa, kun taas sijoitukset satamiin liittyvät sijoitukset koskevat koko Eurooppaa. Ja tämä tapahtuu kolmella päätasolla. Ensinnäkin Kiina on sitoutunut Euroopan unionin BRIhin liittyen pääasiassa kahdenvälisiin keskusteluihin jäsenvaltioiden kanssa, ei niinkään instituutioiden kanssa. 20 jäsenvaltiota ja 9, 11 muuta Euroopan maata ovat sitoneet BRI BRIhin liittyviä sitoumuksia Kiinan kanssa. Itä-Euroopassa on käytössä 16 plus 1 kaava, jota käytetään BRI-investointien lisäämiseen. Tämä pitää sisältään, sisällään 11 jäsenvaltiota plus Kiinan ja sitten Euro- Euroopan unioni pyrkii tukemaan EUn ja Kiinan yhteyskehyttä TENTEen ja BRIin yhteisvaikutuksella. Jos ajatellaan BRIin vaikutuksia Euroopan liikennejärjestelmään, niin siihen liittyy epävarmuuksia, erityisesti liittyen investoihin, jotka koskevat Pohjanmeren reittiä, ovat epävarmoja toisesti infrastruktuurikapasiteetti on vaikeasti arvoitavissa. Tutkimus on, tutkimussa on analysoitu Euroopan ja kaukoidän välistä ää, kauppaa 2016 vuodelta. Ja kauppa on tällä hetkellä ja tulee tulevaisuudessakin olemaan merikauppaa, jossa Kiina on hallitsevassa roolissa kaukoidän Euroopan välillä. BR EI voi hyötyä tilanteesta Etelä-Euroopassa ja samanaikaisesti mahdollisesti siirrytään enemmän, yhä enemmän mm, raideliikenteeseen, kun investointia on yli 3 miljoonan TEUn arvosta vuoteen 2040 mennessä. Berin mahdollisuudet, rakennusprojekteja, joita Kriita, äh, Kiina tulee aloittamaan, ovat merkittävässä alemmassa asemassa. Olemme arvioineet, että noin 50-60 junaa tulee päivittäin kulkemaan eri suuntiin vuonna, vuoteen 2040 mennessä, 50-60 junaa enemmän kuin ennen. Ja kun ajatellaan erityisesti itä, länsi kauppavirtoja ja niiden tasapainottamista, niin se tarkoittaa sitä, että se tulee tukemaan Euroopan, Euroopan toimintaa. Ja lopulta BRIstä tulee äh, toimimaan ponnahduslautana tullimenettelyiden valtavirtaistamiselle. Sitten haasteet. Ensinnäkin Kiinan markkina asema Euroopassa on yhä vahvempi. Ja toiseksi Euroopan tekniset standardit ei-eurooppamaisissa maissa saatavat joutua vesitetyksi eri teknisten standardien myötä. Ja kolmanneksi infrastruktuuriprojektit projekteja saatetaan panna täytetään, koska Kiinan rahoitus on käytettävissä ja niissä kiinnitetään vähemmän huomiota palveluiden kestävyyteen. Neljänneksi, BRillä ei ole selkeä investointisuunnitelmaa ja se tarkoittaa sitä, että investointiprojektit ovat usein päällikkäisiä, joka sisällä, Euroopan unionin tai ulkopuolella. Ja viimeiseksi sitten vielä vastavuoroisuus julkisten hankintojen markkinoille ja vientiluottojen yhtäläiset saamisehdot ovat yksi suurimmista haasteista. EUn kuljetuskäyttävä, johon tämä PRI-liikenne eriten vaikuttaa, on Pohjois, Pohjanmeren ja Baltian käytävän liikenne, mutta ei ole selvää, että tuleeko BRI liikenne vaikuttamaan ruuhkautumiseen tai kapasiteetin puutteisiin. Ja tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi aineistoa, ja todist- jolla voitaisiin ehdottaa, jonka nojalla voitaisiin ehdottaa muutoksia ten ohjelmaan Ja sitten vielä muutamia suosituksia. Ensinnäkin on pidettävä yllä vuoropuheluyhteistyötä Kiinan kanssa. Pitäisi selventää BRin tulevia suunnitelmia ja vahvistaa EUn ja Kiinan yhteyskehystä. Ja toinen suositus rypäs koskee Euroopan intressien suojaamista. Erityisesti pitäisi seurata kattavan investointisopimuksen kehitystä, jotta voitaisiin varmistaa ERTMS pysyy Euroopan unionin ulkopuolisena standardivalintana. Täytyy myöskin taata pääsyn vastavuoroisuus julkisille markkinoille, jotta voidaan kehittää alue, asianmukaisia lainsäädäntövälineitä komission ehdotuksiin perustuen. On myöskin perustettava ulkomaalaisten suorien sijoitusten valvonta puitteisto, jotta voitaisiin suorata, suojata eurooppalaista älyllistä omaisuutta. Ja vielä lopuksi on arvioitava aika ajoin BRIin vaikutuksia ten erityisesti erityisten tutkimusten muodossa, jotka liittyvät EUn ja Kiinan yhteyskehykseen, keskittyen erityisiin tente käytäviin ja BRI-käytäviin. Pohjois- Pohjanmeren ja Baltian käytävän osalta ja Kiinan, Kasakstanin, Valko-Venäjän, Puolan, Saksan ja Hollannin kautta kulkevaan käytävään. Kiitos. Kiitos herra Preti tästä esityksestä ja nyt avaan keskustelun tästä silkkitie-kysymyksestä. Herra Finn Vantekamp, ensimmäinen puheenvuoro teille. Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Minun on sanottava, että minä haluaisin todella kiittää tästä tutkimuksesta. Olen Kiinan valtuuskunnan jäsen. Ennen puhuttiin OBOR-lyhenteellä 1-1 tie ja nyt BRI-lyhenteellä tästä tärkeästä hankkeesta. Meillä on nyt tärkeää tietoa tässä. Ja kysyisin puheenjohtaja, onkohan tämä tutkimus myös AFETin esityslistalla, koska tässä on kyse tärkeistä geopoliittisista kysymyksistä, jotka mielestäni kuuluisivat myös AFETin keskustelun kohteeksi ja ehkä Intan myös, koska paljon on nyt tekeillä. Euroopan ja Kiinan kansantasavallan välillä. Ja tänä aamuna puhumme erityisesti liikenteestä. Suositukset sivulla 18, jotka luin aamulla, ovat kuten tavallista hyvin kauniisti ja varovasti esitettyjä, kun puhutaan siitä, mitä EU nyt tulisi tehdä. Minun on suoraan sanottu, sanottava, että kun kiinalaisten kollegoiden kanssa puhutaan, niin he ovat aina ystävällisiä ja nauravaisia ja haluavat aina hyvää yhteistyötä EUn kanssa, mutta joskus kuitenkin on puhe ihan kolonialismista. Anteeksi nyt, että otan tällaisen sanan esiin, mutta jos nyt katsotaan, mitä tässä tapahtuu, katsotaan minkälaista investointikulttuuria tässä ajetaan. Jos ajatellaan meillä verkkojen Eurooppa-välinettä, niin me olemme kyllä ihan sivuroolissa tässä koko kysymyksessä. Mitä EU oikein pitkällä aikavälillä ajaa takaa? Herra Pretti sanoi juuri aivan oikein, että Kiina ei hoida näitä asioita EUn kanssa, vaan yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa. Yksittäiset jäsenvaltiot tässä tulevat lähinnä kyseessä itäisessä Euroopassa. Jos katsotaan tätä hankkeiden listaa, hankkeiden, joita Itä-Euroopassa Kiina rahoittaa, tai katsotaan vaikka Rotterdamin suuntaan omaa maata, niin jos ajattelee, siellä nostettu osa terminaalia, niin Herra Pretille osoittaisin kysymyksen, miten tästä nyt edetään tässä kysymyksessä? Voidaan tietenkin hoidella näitä asioita kohteliasti, mutta investoinnit tapahtuvat hyvin nopeasti. Summat ovat valtavia. Onko EU:ssa nyt mahdollisuuksia asettaa jotain tätä brief politiikkaa vastaan, jota Kiinan puolelta hyvin kohteliain sanakääntein toteutetaan meidän suuntamme pari teknistä kysymystä. Herra Preti, voisitteko sanoa jotain siitä, mikä on suhde asian infrastruktuuri-investointipankin ja NDBn välillä? NDB mikä tämä olikaan tämä lyhennelista, Kiinan uusi kehityspankki siis. Onko käsitykseni oikea, että DB on jo suurempi kuin Aasian infrastruktuuri-investointipankki? Ja toinen tärkeä kysymys tässä raportissa on se, että Eurooppa ERMT SN osalta on johtoasemassa, kun puhutaan maailman standardeista. Voimmeko selvitä tämän kanssa tulevaisuudessa, kun ajatellaan Kiinan valtaa tässä? Pari viikkoa sitten matkailun yhteydessä puhuimme tästä. Mikä on tässä vastavuoroisuus? Me emme voi vieläkään investoida Kiinaan. Yli 51 prosentin. Ja Suoraan sanottuna en nyt halua tässä mitään paniikkia lähteä viljelemään, mutta jos lukee tämän raportin nyt ja katsoo, miten valtavista satojen miljardien investoinneista tässä on, ja sitten Verkkojen Euroopan välinä, välineen meillä se on kyllä todella pikkurahaa. Kiitos. Kiitoksia, herra Van de Kamp. Etu, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Niin, kiitos. Omalta osaltani kiittäisin myös ja ryhmäni nimissä mielenkiintoisesta kertomuksesta ja tutkimuksesta. Todellakin on niin, että Euroopan unioni on tässä vähän heikommalla, kun olemme unioni emmekä Euroopan Yhdysvallat, ja tämä osoittautuu aivan erityisesti sitä kautta, miten 28 eri jäsenvaltiota hoitaa näitä kysymyksiä. Joitain jäsenvaltioita tämä kiinnostaa kovasti. Taloudellisten kasvutoiveiden kautta, mutta sitten on myös jäsenvaltioita, jotka suhtautuvat melko toisella tapaa tai eivät vielä ole oikein ymmärtäneet tätä merkitystä. Kiinan valtion muoto on tietenkin ihan erilainen ja pystyneet tekemään tällaisia päätöksiä. Mutta meidän on kyllä nähtävä tässä prioriteetit ja keskusteltava siitä. Kun uudesta sylkkitiestä puhutaan, tiedämme myös, että kyse on kolmesta keskuksesta tai ehkä neljästä. Kiina, Keski-Asia, Venäjä, Euroopan unioni. Tässä neljä toimijaa, jotka kuuluisivat saman pöydän ääreen. Olen Keski-Aasian valtuuskunnan jäsen ja voin kyllä sanoa, että Keski-Aasian valtioiden osalta on aika paljon kiinnostusta. Mielestäni käymme liian vähän kauppaa näiden alueiden kanssa. Tiedän heti, että minulle sitten osoitetaan ihmisoikeuskysymysten suuntaan ja niin edelleen ihan oikein. Emme saa sulkea silmiämme Näitä kysymyksiä, mutta voisimme käyttää tilaisuutta hyväksemme. Jos tällainen yhteys nyt luodaan, tällainen globaali yhteys, on mielenkiintoista. Sivulla 22 puhutaan eri talouskäytävistä. Kiina, Mongolia, Venäjä, Eurasia ja niin edelleen. Nämä ovat molemmat tärkeitä yhteyksiä meidän suuntamme Eurooppaan. Mielestäni tässä yhteydessä ei pitäisi puhua ainoastaan EU-sta, vaan Euroopasta kokonaisuutena. Onhan Euroopassa myös maita, jotka eivät ole EUn jäseniä, mutta ovat kuitenkin siellä reitin varrella tai mahdollisesti voivat auttaa meitä vielä tavallaan siltojen rakentamisen kautta. Mutta lopulta ei ole kyse ainoastaan rahasta, olen Fanikampin kanssa samaa mieltä, vaan kyse myös poliittisesta tahdosta. Se on ratkaiseva, kun pohditaan sitä, miten pitkälti olemme valmiita itse muotoilemaan tällaista mammuttimaista hanketta. Siksi minä ehdottaisin ehkä, että keskiasian valtuuskunnassa voitaisiin pohtia myös yhteistä kokousta Tran, Afet ja Keski-Aasian valtuuskunta, ehkä yhteiskokous näiden kesken. Ja lopulta jäsenvaltioiden on jotenkin toimittava myös yhtenäisesti, mutta Euroopan parlamentti ja meidän valikuntamme voi tässä olla jo avuksi, jotta päästään alkuun. Tällä hetkellä keskustellaan monilla tasoilla, mutta paljon konkreettista ei saada vielä aikaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja herra Telitska, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset herra Peretti. Olen iloinen, että saimme tämän tutkimuksen ja että tämä aloite on tehty. Löydökset erittäin informatiivisia ja oikea-aikaisia, kuten täällä on jo sanottukin. Tämä koko kysymys on strategisesti hyvin tärkeä. Meidän ei pidä kuitenkaan pettää itseämme. Meillä on kovin vähän vaikutusvaltaa siihen, etenevätkö tässä kiinalaiset täyttä vauhtia vai eivät. Todennäköisesti näin tulee tapahtumaan. Tässä on strateginen, mutta ei pelk- eikä pelkästään taloudellinen intressi Kiinalla tähän. Ja Kiina tulee kyllä viemään tätä eteenpäin. Ja tämä tulee Kiinan korkeammalta tasolta. Joskus, kun käsittelemme Euroopan unionin strategisen ajatteluun puutteita, niin ajatellaan vuosia 30 vuotta, aikoja 30 vuotta sitten itäiseltä rajalta. Silloin mietittiin esimerkiksi näitä raideleveyksien vaihtoja ja kaikkia vaikutuksia, mitä sillä oli. Ja emme ole vielä itsekään mestareita tässä asiassa. Meidän ei pidä huijata itseämme. Kukapa näitä rautateitä operoisi, mitä junia, mitä standardeja, kuka operoisi meidän merkityksemme. No en sano, että se olisi aivan merkityksetön, mutta ihan pikkuisen vain sen yläpuolella kuitenkin. Nyt on korkea aika olla hieman proaktiivisempi tässä. Tässä voin olla yhtä mieltä monista näistä suosituksista, mutta mielestäni, jos oikein muistan, niin tässä sanottiin, että meidän pitäisi asteittain analysoida tätä tilannetta. No, joskus me vain jumitumme tällaiseen ö, asteittaiseen analyysiin, kun toinen osapuoli edistyy vauhdilla. Jotkut näistä analyyseistä, no meidän täytyy tehdä jotain lisää, meidän täytyy olla proaktiivisempia. Me tarvitsemme jotain, jota voisin kutsua yhteis- yhteiseksi kuljetuspolitiikaksi tai ulkoisen kuljetuksen politiikaksi. Meidän pitäisi tarkastella kaikkia näitä hankkeita ja joka ikinen niistä pannaan täytäntöön tiettyjen kannattavuustutkimusten pohjalta. Ja tämä kannattavuustutkimus, jos otetaan Pohjanmeri käytävä. Siinä tutkittiin tässä tutkimuksessa hypoteettisia kehityskulkuja, jos tulee tiettyä tavaravirtaa Kiinasta Kasakstanin kautta. Meidän pitäisi siis näitä kannattavuustutkimuksia uudelleen tarkastella, ja jos silkitie pannaan täytäntöön, niin miten tämä tarkkaan sanoen muuttaa näiden hankkeiden kannattavuutta hakkeiden, johon on investointi jo miljardeja ja tullaan investoimaan vielä lisämiljardeja. Tämä osoittaisi hieman, mitä vaikutuksia tällä silkitiellä olisi, jos kauppa tavaraa virtaisi Kiinasta Kasakstanin kautta tai Aasian kautta yleensäkin, niin katsotaan nyt totuutta silmiin, raha puhuu. Tämä valta, joka edessämme on, se on aivan valtaisa, tämä rahavirta, kun tavarat kulkevat Aasta b -hen. Eli tällä hetkellä, kun puhun, niin ajattelin, että tietysti tämä tutkimus on oikein hyvä, löydökset, suositukset, ne ovat hyvä ajatuksen ruokaa tässä ja provosoivat meitä funtsimaan asioita, mutta avainkysymyksenä on se, että päästään vihdoinkin yhteiseen kuljetuspolitiikkaan katsoen EU-rajojen ulkopuolellekin. Ja tässä vaiheessa valitettavasti, no en valitettavasti, minä tulen maasta, joka valitettavasti on korkeimmalla poliittisella tasolla mukana tällaisissa yksipuolisissa poliittisissa peleissä Kiinan kanssa. Joten ehdoton avainviesti, joka valiokunnalta täytyy tulla tälle parlamentille, on se, että jos me haluamme välttää sitä, että osa EU-sta vain leikataan tässä pois tästä ja yrit, haluamme vaikuttaa välttää kielteisiä taloudellisia ympäristövaikutuksia. Meillä täytyy olla yhteistä politiikkaa, selkeä strategia. En ole niin naivi, että odottaisin, että tämä johtaisi paljon mukaan muuhun kuin vahinkojen välttelemiseen, mutta proaktiivinen politiikka on tässä ehdottoman tärkeä. En mene nyt yksityiskohtiin. Toivottavasti lähitulevaisuudessa voimme käydä yksityiskohtaisempaa keskustelua konkreettisempien teknisten ja taloudellisten löydösten pohjalta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Demontia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä tutkimuksesta, joka on kovin mielenkiintoinen ja voimme arvioida asioita aika varhaisessa vaiheessa tässä valiokunnassa. Kiitän komissiota, joka vuonna 2016 suoritti kyselyn lähtien siitä ajatuksesta, että monet Euroopan satamat pyysivät, että minkälaisia vaikutuksia tällä prosessilla voisi olla. Ja tarkoituksena oli arvioida strategisia vaikutuksia Euroopassa, mutta myöskin näiden investointien vaikutuksia työntekijöiden oikeuksiin. Ja minun mielestäni vastaus, jonka komissio antoi, oli vähemmän tyhjentävä, koska he olivat tehneet tarkistuskäyntejä vain valtion laitoksiin. Kiinalaiset investoinnit ovat asia, joka on paljon tärkeämpi asia arvioida monestakin syystä, ottaen huomioon väestön määrän suuri tai vähäinen kasvu. Eli tar- tarkoituksena ei voi olla tai syynä ei voi olla pelkästään raaka-aineiden hankinnan lisätarve. Minun mielestäni on tärkeää pitää mielessä, että tässä on tarkoitus pyrkiä hallitsemaan liikenteen solmukohtia. Ja tärkeää on, että olisi aina vaihtoehtoja. Balkanin alueella, Itämäen alueella kyseessä on vaihtoehtoinen reitti, koska merireittihän on edelleenkin ja tulee jatkossakin olemaan kapasiteetinkin ansiosta se tärkein reitti ja vaihtoehto. Itä, anteeksi, Itä meren käytävä on tietenkin aina tärkeä lisävaihtoehto Kiinalle, ei siis ainoa reitti, ja se liittyy eri alueisiin ja, ja meidän jäsenvaltioihimme. Joten tästä, tältä kannalta katsottuna haluaisin kysyä teiltä, että onko olemassa mahdollista suorittaa tällainen tutkimus, vaikutusarviointi, jolla arvioitaisiin ei pelkästään Kiinan vientiä ja Kiinaa kiinnostavaa vientiä, vaan Eurooppaa kiinnostavaa viestiä. Minkälaisia mahdollisuuksia voisi olla meille viedä meidän tavaraamme Kiinaan päin? Ja toinen kysymykseni kuuluu, missä määrin tällä hetkellä meillä on tietoa omista investoinneista ja rahoituksesta, jotka liittyvät suoraan Kiinaan. Kiitoksia, Herra Demonte. Ja herra Rikki, olkaa hyvä. Ja herra présidente. Euh, herra Rikki, kiitoksia puheenjohtaja. Mm, no, herra Van de Kamp, aika rankalla tavalla huolensa tässä ilmaisi. En ole ehkä ihan samaa mieltä. Minä ajattelen tässä nyt sopimuspohjalta ja yhteisymmärryksen pohjalta tapahtuvaa kansainvälistä vaihtoa niin edelleen. Tämä kyllä varmasti kaikkien osapuolten hyvinvointia edistää ihan globaalistikin. On tärkeää keskustella tällaista asiasta. Tässähän me nyt ensinnäkin vastassa on erittäin auktoritäärinen, keskusvaltainen mm, valtio, jossa on valtiojohtoiset yritykset. Tässä on myös valtaisa määrä erilaisia toimijoita tuolta puolelta mukana, koska kun Kiina Kiinahan keskustelee yksipuolisesti tai unilateraalisesti kaikkien valtioiden kanssa. Tämä kyllä heikentää meidän organisoitumiskapasiteettiamme Euroopan unionina. Toiseksikin on selvää, tässähän täytyy ottaa tämä taloudellisesti kaikista heikoin lenkki mukaan täytyy muistaa eräs seikka, jota ei ole tuotu esille, eli Kiinan rahoitus on erittäin suurta ja ei tämä ole mitään hyvän tekeväisyyttä. Onko tässä nyt kapasiteettia ja mahdollisuutta kontrolloida tai pysäyttää tämä eteneminen? Tässä nyt sen sijaan, että lähetettäisiin sotilaita tai, öö, tai lähetyssaarnaajia, niin lähetetäänkin erilaisia logistiikkaihmisiä ja muita liikenteeseen. Ja kun nähdään, että tässä ei ole mitään vastavuoroisuutta, niin kyllä nyt tässä täytyy hieman huolestua Euroopassa. Vähän tällaista kolonialismia, ehkä näin voidaan sanoa. Minä hieman olen huolestunut Euroopan ajattelustrategiakyvystä tässä ja myös keskustelukyvystä Euroopan unionin sisällä jäsenvaltioiden välillä. Jos hieman tarkastellaan tätä, mitä on ehdotettu, niin tämä on erittäin mielenkiintoista. Intia esimerkiksi käsitellään tässä aivan erityisellä tavalla. Tämä on osa Kiinan geostrategista visiota. Eli pikkuhiljaa tässä siirrytään kontrolloimaan rahoituksellisesti ja organisatorisesti eri tahoja. Kun nyt nähdään, mitä Afrikassakin on tapahtunut, niin kyllä kaikkea mahdollista voi tulla eteen. Minun mielestäni tämä BRI-hanke on vain yksi massiivinen Kiinan talous kolonialismin muoto. Ja tällä hetkellä tämä on vähän kuin kana, joka ryntäilee joka suuntaan. Mitään tällaista järjestäytyneisyyttä tässä ei ole. Ja jos nyt jatketaan tässä logistiikan ja kuljetuksen alalla, tässähän on ollut menestystä, kun ajatellaan ympäristösuojelua ja muuta Euroopan sisällä. Eräs seikka, jonka haluaisin tuoda esille ja haluaisin kysyä, mitä mieltä te olette tästä pohjoisen reitistä? Onko tällä jotain ö, vaikutusta Kiina-hankkeeseen? viittaa Kiina-hankkeeseen, niin juuri viittaa veriin. Kiitoksia, herra Talunde. Ja sitten Roval Totelu. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Tämä on hyvin kiinnostava ja tärkeä raportti, joka osoittaa, että tässä on paljon potentiaalia ja paljon riskejä. Potentiaalia on siinä, että jos rakennamme rautateiden potentiaalia voidaan siirtyä lentokuljetuksista rautatiekuljetuksiin lennon odotetaan kasvavan 70 prosentilla EUn ja Kiinan välillä. Tämä ei sovi Pariisin sopimuksiin, jos rautatietä ei rakenneta, jää vain kestämättömiä vaihtoehtoja käytettäväksi. Tätä emme voi hyväksyä. Samalla on melko suuri riski siinä, että annetaan Kiinan olla se valtio, joka rahoittaa kaiken infrastruktuurin. Ei saa olla naivi siinä, mitä vaikutuksia tällä olisi, kun ajatellaan edellytyksiä kansainväliselle kaupalle globaalisti. Tervetullut raportti. Toivon, että puhumme vielä niistä geopoliittisista vaikutuksista, joita tällä kehityksellä on. Ja tukisin tätä Wim van de Kampin ehdotusta, että tästä tulisi keskustella myös apet Kiitos. Monsieur Dalunde, Madame Revaud-Dallon, la parole est à vous. Kiitoksia ja Rova Kiitoksia, kiitos tästä esityksestä, joka on erittäin hyödyllinen ja hyvin ajankohtainen tämän päivän todellisuudessa. Me kuulimme Strasbourgin jälkeen, äh, tai äh, Strasbourgissa keskustelimme äh, presidentti Trumpin terästulliehdotuksista ja monissa puheenvuoroissa muistutettiin siitä, että Euroopan unionin me täysin vastustamme tällaista Kiinan epäreilua kilpailua teräsmarkkinoilla ja tämä vaikuttaa erittäin merkittävällä tavalla liikennekuljetussektoriin. Me, kun olemme nyt täällä liikennevaliokunnassa, niin meidän täytyy miettiä niitä toimia, joihin Euroopan unioni voi ryhtyä komissio ja Euroopan parlamentti näin lainsäätä, lainsäätäjänä. Euroopan unioni ei ole kysymys, siinä ei ole kysymys vain jäsenvaltiosta, vaan niistä vaikutuksista, joita kaikilla täällä on meidän teollisuuteemme, rautatieoperaattoreihin ja niin edelleen. Kaikkiin näihin tämä Kiinan vahva kilpailu vaikuttaa Euroopan unionissa. Voisitteko kertoa meille vielä hieman enemmän tästä Bukarestin ja Budapestin välisestä nopeasta yhteydestä ja mikä Kiinan osuus on tässä? Voitteko taata sen, että kilpailusääntöjä on noudatettu ajatellen eurooppalaisen teollisuuden intressejä. Kiitoksia. Minullakin on oma puheenvuoropyyntöni tässä. Itse asiassa tässä ei ole mitään taloudellisia arvioita, mutta tässä puhutaan niin tuhannesta, noin tuhannesta miljardista eurosta. Siis Kiina on jo tämän, nämä luvut tuonut esille viimeisten vuosien aikana. Se on kertonut ensimmäisistä rakennustöistä. Ja kun hyvin läheltä tarkastellaan tätä hanketta, niin tänä päivänä 68 maata on jo mukana tässä. 270 hankeasiakirjaa on allekirjoitettu. Ja tässä oli herra Telitskan kuin herra Rikenkin kysymykset ja samoin herra Van den Kampin huomiot. Kaikista suurin eurooppalaisten huolenaihe liittyy siihen, miten julkiset markkinat pysyvät avoimina tai tota, miten kunnioitetaan sosiaalisia ja ympäristönormeja. Ja toiseksikin, onko tällaisissa jättihankkeissa yksittäisiä hankkeja, jotka hyödyttävät läntistä Eurooppaa? Ja sitten hyvin yksinkertainen kysymys tässä nousee esille. Jos tänä päivänä onko Kiina todellakin valmis tällaiseen maailmanlaajuiseen hallintoon? Minä sanon saman tien ei. Sillä ei ole liittolaisia. Yhdysvallat on vetäytynyt tässä, eli Todellinen kysymys on, vastaako tämä hanke Euroopan huolenaiheisiin ja intresseihin? Tämänhetkinen vastaus on ei. Toinen vaikutus sitten liittyy meidän tavoitteisiimme. Silkitie on hanke, jossa kukaan ei puhu yhdestä tärkeästä tavoitteesta, eli ilmastonmuutoksen torjunnasta. Puhutaan paljon rautatie teidän rakentamista ja niin edelleen, mutta jos tar- tarkastellaan näitä infrastruktuurihankkeita, niin tämähän kyllä välttämättä johtaa erilaisten kynnysarvojen ylittämiseen ö, kustannuksissa. Ja ö, tässä tulee aivan liian suuria hankkeita, joilla on aivan kamalat ympäristövaikutukset. Hyvin yksinkertainen kysymys. Onko tänä päivänä Eurooppa kykenevä viemään eteenpäin näitä huolenaiheita – ajatellen julkisten markkinoiden avoimuutta, kun ympäristönormien ja sosiaalisten työnormien kunnioittamista. Ja toiseksikin, uskotteko te todella, että tässä voidaan päätyä tällaiseen globaaliin maailmanlaajuiseen hallintaan Kiinan toimesta? No niin. Herra Pretti, teillä on muutamaksi minuutiksi vastausaikaa kysymykseen. Bonne chance. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Liittyen ensimmäiseen kysymysosioon. NDB, siis tämä uusi pankki, on ilman muuta vahvasti sitoutunut perustuen Social and Financial Timesin tietoihin 110 miljardia USA-dollaria on jo luvattu tälle aloitteelle. Ja se sisältää ei pelkästään Kiinan, vaan Brasilian, Venäjän, Intian ja, niin, ja Etelä-Afrikan. Joten sanottakoon, että ensimmäisissä BRIin vaiheissa se oli tai kyseessä oli enemmän tällaiset poliittiset Kiinan kaupalliset pankit, jotka olivat siinä mukana, mutta viime vuosina rahoitusta on tullut yhä enemmän myöskin muilta rahoituslaitoksilta, joiden joukossa Superfind ja Aasian infrastruktuuriinvestointipankki ja myöskin tämä uusi NDB, New Development Bank. Ja toiseksi, onko ERTMS jatkossakin standardi. No tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu ERTMSn tulevaisuutta. Voimme sanoa, että tällä hetkellä se on standardi, normi ja tutkimuksessa havaittiin, että se on laajalla levinnyt standardi myöskin Aasiassa, joten tässä suhteessa tilanne lupaava, mutta emme voi lausua äh, vakuuttavasti, että tilanne tulevaisuudessakin olisi näin. Koskien aikaisempi, aikaisemmin mainitsemiin huolen, mainitsemien huolenaiheita, niin uskoisin, että niitä käsitellään johtopäätöksissämme. Kyseessä BR, VRIssähän on kyse siis eurooppalaisten ja asialaisten eh, liikennejärjestelmien yhdistä, yhteyksiin, mutta sitten tietenkin eh, asiaan liittyvät myös eh, vientiluotot ja muut kysymykset. Koskien sitten kysymyksiä, jotka liittyivät vientiin ja vaikutusarviointeihin ja rahoitusyhteyksiin Kiinan kanssa, niin ilman muuta yksityiskohtaisempi analyysi Kiinan infrastruktuurihankkeista Eurooppaan voitaisiin tehdä vaikutusarviointi ja se olisi hyödyllinen. Se voidaan suorittaa varmasti. Minun mielestäni tässä tarvittaisiin kuitenkin tarkempi kohderyhmä tietty tiettyjen infrastruktuurien kohderyhmä, koska sellaisenaan BRI on todella laaja kokonaisuus, joten tekniseltä kannalta katsottuna olisi vaikea arvioida kokonaisvaikutusta moniin eri sektoreihin, oli kyseessä sitten kauppa, liikenne, työllisyys ja niin edespäin. Mitä tulee sitten Euroopan vientimahdollisuuksiin, niin sehän riippuu monista asioista, ei pelkästään kuljetus- ja logistiikkapuolesta. Voidaan sanoa, että tällä hetkellä on olemassa merkittäviä eurooppalaisia vientihankkeita kaukoitään, aikaisemmassa kalvossa mainittiin 60, 16 miljoonaa EU-sta. Viisi niistä on suuntautu itään ja kuusi ö, länteen, eli Eurooppa vie jo kauko ikä, itään. Raportissa todetaan myös, että näiden virtojen kasvattamiseen on potentiaalia. Liikenne- ja infrastruktuuri ja palvelut ovat meidän päämoittoreitamme, jotta vientiä voitaisiin lisätä. Ei pelkästään Euroopan infrastruktuurit vaan ja palvelut, vaan, jo, vaan ne, jotka sijaitsevat Keski-Aasiassa ja helpottavat vientiä. No Kiinan suhteemme sitten, rahoitussuhteemme Kiinan meillähän ne on niitä jo paljon, mutta ne ovat peräisin jo ennen vuotta 2013, jolloin BRI käynnistettiin. Yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi, tai Pireuksen äh, satamanosto äh, suoritettiin jo ennen BRIin käynnistymistä, joten on olemassa jo hyvinkin tiiviit rahoitukselliset sitoumukset Kiinan ja Euroopan ja Euroopan unionin välillä. Sitten Pohjanmeren reittiin, arktiseen reittiin liittyen voidaan todeta, että emme arvioineet sitä käytävää, sitä arktisen alueen käytävää. Tämä on yksi mahdollinen lisäreitti, mutta en voi antaa tästä mitään teknistä lausuntoa, koska se ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Ja vielä luoti junalinjaa Balkanilla. Luulen, että tässä viitattiin Belgrad-Budapest-linjaan. Investointeja siihen on suoritettu ja kirjallisuuskatsauksen perusteella voimme todeta, että komissio on tarkastellut sen yhteensopivuutta julkisiin julkisten hankintojen kanssa. 2017 tutkimuksen tulokset toimitettiin Euroopan parlamentille ja on olemassa sopimus yhteisö, joka on Chinese Eurasian Railway Non-Profit Limited ja se, se, siinä on mukana China Railway International Group ja vielä Unkarin rautatiet ja Kyseessä on siis yhteinen Unkarin ja Kiinan välinen yritys, yhteisyritys. Ja vielä viimeiset kysymykset, jotka koskivat sen takaamista, että julkista hankintaa äh, koskevia sääntöjä noudatetaan. Voidaan todeta, että tämä ei kuulunut tutkimuksen kohteisiin. Kyseessähän oli tekninen arviointi ja ymmärrämme että jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kuuluu arvioida, onko julkista hankintaa koskevia sääntöjä noudatettu. Kiitokset tästä esityksestänne ja kaikista niistä seikoista, joita olette meille kertoneet tässä aamun aikana. Herra Peti, voin todellakin, voimme todellakin kiittää teitä tästä esityksestä ja tutkimuksesta. Keskustelu aiheesta on kuitenkin vasta alkanut ja meidän täytyy hieman enemmän pureutua tähän aiheeseen täällä valiokunnassa, koska tämä on varmasti yksi tulevaisuuden prioriteeteista. Kiitän teitä kovasti esityksestä, ne hyvät kollegat. Olemme nyt saaneet päätöksen aamukokouksemme. Herra Finn van den Kamp, teillä on vielä puheenvuoro. Niin puheenjohtaja, halusin vielä palata minun ehdotukseeni ja Ismail Ertugin ehdotukseen, että tämä raportti – tulisi myös Kiinan valtuuskunnan esityslistalle tai Aasian valtuuskunnan tai Intan tai Afetin. Olisi hienoa, jos voisitte tutkia, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Kuuntelin hyvin tarkkaan herra Prehtiä, joka ei mielellään kommentoi geopoliittisia kysymyksiä, ymmärrän tämän toki. Mutta me olemme poliitikkoja – joten meillä on vähän erilainen tehtävä tässä kuin tutkijalla. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Votre... Kiitokset, herra van de Kamp. Teidän ehdotuksenne pannaan merkille ja tämän vuoksi teen parhaani ollakseni yhde, yhteydessä intavaliokuntaan, jotta voisimme järjestää ensi viikolla, tulevina viikkoina hieman koordinointia välillämme, jotta voisimme keskustella tästä silkkitieaiheesta. aiheesta Ja meidän täytyy myös seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa miettiä sitä, millä tavalla me voimme tähän aiheeseen pureutua. Hyvät kollegat, tapaamme jälleen kerran 14.30 täällä samassa salissa. Hyvää ruokahalua kaikille.